huomiosta. Kiitos. Well, thank you very much indeed, Minister. Kiitoksia ministeri. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Varmaan toivon, että kaikki tässä huomasivat, että nämä siniset solmiot, tämä kyllä aiheutti hiukan hämmennystä jossakin muussa parlamentissa hiljattain, mutta tämä on Liettuan tunnus tavallaan ja samoin huiveakin näkyy olevan ruostailevilla siellä joten olemme valmiina lähtöön. Kiitoksia vielä tästä erittäin kattavasta äh, puheenvuorosta. Olen erittäin tyytyväinen, että kävitte läpi joitakin valiokunta-aloitteisia mietintöjä. Me olisikin varsin hyvä saada niistä palautetta, koska halusimme tämän työn jatkuvan myös seuraavalla parlamenttikaudella. Panin erityisesti merkille sen, mitä sanoitte sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Tässä olemme olleet itse varsin aktiivisina ja olemme ilo, iloisia, jos jatkatte tätä asiaa myös Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä. Myös muuta mietintöjä valmisteilla, Rova Gebhardt, Krotsabelt, Dion ovat olleet mukana ja mainitsittekin myös Rova Salde Moosen ja Rova Pietikäisen tekemän työn. Nyt ehdottaisin, että otetaan kysymyksiä kolmen ryhmissä. Meillähän on varsin paljon aikaa tähän, niin että voitte sitten vastata niin. Yleensä toimimme niin, että otamme kysymyksiä koordinaattoreilta tai puolisten ryhmien johtajilta. Ja minä edustamme EPP, Rova Gebhardt on paikalla, Rova Ros, herra Rosvood on paikalla, ja Rova Ryyle on paikalla. En tiedä, edustaako hän täällä Aldea, mutta hän voi kuitenkin kertoa, jos haluaa tehdä. Ensin Rova Verheen, Rova Gebhardt ja Rova Ryyle. Tässä on kolme. Ja, ja jos vielä joku muu haluaa, niin olkaa hyvä. Rova Verheen ensin. Vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, ensinnäkin paljon kiitoksia tästä esityksestä ja painopistealueiden asettamisesta, joka monissa kohdin sopii erittäin hyvin tähän työhömme, jota olemme tässä viime vuosina tehneet ja jota toki tulee vielä jatkaa. Tässä te todellakin kiinnitte tiettyihin asioihin huomiota ja varsinkin, että nämä aloitetut tehtävät saatetaan erittäin hyvän päätöksen. Meillä on kaksi kysymystä, jotka haluaisin tässä esittää. Ensinnäkin kysymys, mikä liittyy tähän Euroopan unionin tulevaan teollisuuspolitiikkaan ja tiedonantoon siihen liittyen komissio on todennut, että sisämarkkinoilla on olemassa ongelmia ja sellaisia tilanteita, missä uusia innovatiivisia lääketuotteita tuotetaan. Tässä pitäisi olla uusi poliittinen strategia, tietynlainen etenemissuunnitelma, jotta kilpailua ja tarjontaa kun ajatellaan näitä erittäin nykyaikaisia lääkeaineita, voitaisiin tuottaa jatkossakin ja pitää nämä tehtaat myöskin Euroopassa. Ja se, että kaikki saisivat näitä innovatiivisia tuotteita käyttöönsä, kaikki EUn kansalaiset, tämä on erittäin tärkeä asia ja toki myöskin huolenaihe EUlle, EUn poliitikoille kaikilla tasoilla. Sekä komissio että, komissio että parlamentti on huolissaan tästä ja kun nyt ajatellaan tätä tilannetta tietysti jäsenvaltioissa talouskriisin osalta, niin tämä on erittäin suuri ongelma. Mitä Liettua puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä? Aikoo se, aikooko se jatkaa keskustelua niin, että pääsemme tässä hiukan eteenpäin? Ja sitten toinen kysymys, te itse mainitsitte, että digitaalinen agenda ja varsinkin siihen liittyvät prioriteetit digitaalimarkkinoilla tulevat olemaan prioriteetti myöskin teidän työssänne. Rova Cruz eh, esitteli hiukan kattavamman paketin jossakin aikaisemmassa kokouksessa. Siinä oli eh, esimerkiksi televiestintäsektorille suuria muutoksia eh, tulossa, eli se, että näistä roaming-maksuista luovuttaisiin kokonaan, että meillä sitten nämä markkinat olisivat aivan oikeanlaiset sisämarkkinat – televiestintäsektorihan on erittäin sirpaloitunut edelleen ja nyt kysymys kuuluukin, miten te nyt aiotte käsitellä näitä aihealueita? Tuleeko tässä liettyään valtio myöskin tukemaan näissä toimissa meitä? Kiitos. Kiitoksia. Tästä tuli selkeitä kysymyksiä. Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Niin, arvon ministeri, ensinnäkin tervetuloa. Mikäli nyt olen oikein käsittänyt, niin olette ensimmäinen puheenjohtaja valtio Baltian maista. Ja tästä syystä tämä on myöskin haaste teille. Te tulette tässä olemaan en edelläkävijä. Teillä on uudet tär- tärkeysjärjestykset ja on hienoa, että tämä voidaan tehdä yhdessä. Tehän otitte tässä muutaman äärimmäisen tärkeän asian esille. Ensinnäkin tämä palvelu, direntöönpano. Tämä on totta kai lähellä meidänkin sydäntämme. Me olemme tässä valiokunnassa ja parlamentissa hyvin paljon tehneet työtä tämän parissa. Ja totta kai meillä on myöskin olemme erittäin kiinnostuneita siitä, että se täytäntöön pannaan oikealla tavalla. Te totesitte, että toivotte meidän tukeamme ja kyllä te sen saatte ainakin minun ryhmältäni, koska me haluamme, että tästä EUsta tulee kansalaisten EU ja täällä on avoimet markkinat, jossa kaikki voivat löytää paikkansa ja tämä on tärkeä asia. Tässä yhteydessä on myöskin kolme asiaa, joita käsitellään tässä lähiaikoina. Ja varsinkin mitä tulee kuluttajan suojaan, niin ne ovat merkittävässä asemassa. Yhden näistä mainitsittekin. Eli kyse oli ajoneuvojen siirtämisestä. Me käsittelemme tätä täällä parlamentissa parhaillaan. Ja viimeisen parin viikon aikana olen saanut kolme kyselyä kansalaisilta, joilla on juuri ongelmia tässä asiassa. Yhdessä tapauksessa kyseessä on isä, joka haluaa antaa lahjaksi auton tyttärelleen, joka on mennyt naimisiin toisessa maassa. Hän haluaa tämän auton viedä Saksasta toiseen maahan, mutta tämä ei onnistu, koska siellä on ongelmia näiden lupien ja vakuutusten kanssa. Nämä ovat asioita, joita Euroopan kansalaisille ei enää saisi tapahtua. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. No sitten toinen, joka on myöskin kansalaisille tärkeä, on tämä verkkovierailu roaming-asia. Ja olisin tässä mielelläni kuullut mielipiteenne, kuten kollegani tässä koska eihän nyt voida ajatella, että suurella sisämarkkina-alueella, jollainen meillä on, edelleen edellytetään tällaisia verkkovierailumaksuja, ja että esimerkiksi puhelu Keelin ja Strasbourgin välillä, siellähän on kaksi kilometriä tuo välimatka, on kalliimpi kuin Strasbourgin ja Marsein välillä, näin esimerkinomaisesti. Ei tätä voida hyväksyä. Ja tässäkin olisin kuullut teiltä kantanne. Ja sitten vielä kolmas ja viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille – on tämä, tämä basistili, perustili. Tässähän myöskin Barnia myöskin on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen ja haluaisin kuulla teiltä, mikä teidän kantanne on, miten ministerineuvostossa tätä asiaa on pohdittu. Tiedän, että esimerkiksi oma maani ei ole ollenkaan kanssani samaa mieltä, mutta se ei kuitenkaan tule estämään minua Eh, jatkamaan omia pohdintojani tässä kysymyksessä. Haluamme, että katsalaiset voivat saada tällaisen perustilin, koska tämän päivän yhteiskunnassa ei yhteiskuntaan enää voi osallistua oikealla tavalla, jos tällaista tiliä ei ole. Kiitos. Äh, Kiitoksia, voin puhua lyhyesti. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Tästä tulee erittäin kunnianhimoinen, tärkeä yhteistyö, koska yksi tärkeimmistä lainsäädäntöpaketeista on edelleenkin auki. Äh, edustaja Schaldemose, niin tämä yleinen tuoteturvallisuus ja markkinoiden valvonta. Ja tässä nyt sitten voidaankin miettiä, että äh, onnistummeko vielä tämän vaalikauden aikana, koska juuri markkinavalvonnan kohdalla odotimme hyvin pitkään ehdotusta. Olin tuolloin jo yhdessä äh, osallisena tuohon tuotepakettiin edustaja Schaldemosen kanssa ja sekin kesti vuosia kun tätä tuoteturvallisuusdirektiiviä työstettiin, ja olisi tietysti hyvä, jos tämän vaalikauden aikana vielä saattaisimme päätökseen asian käsittelyn. Joten toiveemme olisi se, että edistymme tässä. Sitten toinen toive on erityinen sellainen. Kollegani edustaja Roitova on jo vuosien ajan ollut ongelmissa tämän alignment-paketin kanssa, ja olisi hienoa, jos te puheenjohtajakautenen aikana – saattaisitte päätökseen tämän paketin, jotta siitä voitaisiin äänestää, koska näin intensiivisten toimien kanssa, kun tätä direktiivaa on pyritty sopeuttamaan, niin olisi kyllä korkea aika, että saisimme tämän syksyllä päätökseen. Ja tämä kyllä on kiinni neuvostosta, se, että tähän päätökseen päästään. Kiitos. Uh, so minister, um, I suggest... Ministeri että nyt vastaatte näihin kolmeen ja sitten seuraavat kolme kysyjä varapuheenjohtaja Rova Vernio, Rova Ratti, Rova Koratsabilt. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Kiitokset э, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksi kiittää ystävällisistä onnitteluistanne ja toivotuksistanne ja myös tuen ilmaisuistamme ohjelmallemme. Olemme hyvin kiitollisia. Kiitokset myös koordinaattoreiden ehdotuksista. Kovasti arvostamme niitä ja varmasti sitten kiinnitämme huomiota työhönne ja mietintöihinne ja lausuntoihinne. Ja sitten tässä esitettyihin kysymyksiin ensiksi Ferheinille. Hän kysyi teollisuudesta ja asiahan on hyvin tärkeä. Jos meidän ohjelmaamme tutkailette, niin voitte havaita, että teollisuuden kilpailukyky ja asiat, siihen liittyvät asiat kuuluvat meidän etusia kysymyksiimme kaudellamme. Me aloitamme työmme tuossa kilpailukykyneuvostossa heti heinäkuussa ja sitten syyskuussa aiomme järjestää asiasta keskusteluja ja odottelemme komission tukea. Ja joulukuussa me arvioimme kaikkia ehdotuksia ja ajatuksia, joita olemme kuulleet, ja sitten valmistelemme neuvoston päätelmät, päätöslauselmat teollisuuden tilanteesta. Toivomme, että nuo päätelmät palvelevat pohjana vuoden 2014 helmikuun neuvoston kokoukselle. Ja seuraava kysymys puolestaan liittyi digitaaliagendaan. Olenkin jo esityksessäni huomauttanut, että tämä on yksi meidän pääasioistamme. Me tahdomme Tämä digitaaliset sisämarkkinat järjestelmän toimivan mitä pikimmin, ja me kyllä varmasti ponnistelemme sen eteen, mitä enimmin. Ja tietyistä välineistä ja aihealueista muutaman mainitsisin. Ensiksi tuo sähköinen tunnistaminen esimerkiksi ja palvelut. Me haluamme päästä parlamentin kanssa asiasta yhteisymmärrykseen. Me pyrimme myös keskustelemaan Euroopan laajuisista viestinnän suuntaviivoista. Toivomme pääsevämme yhteisymmärrykseen ja saavamme tukea parlamentilta ja neuvostolta myös, ja vähintään aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa. Ja me myös tuo turvallisuusdirektiivi on luettelossamme. Ja keskustelemme laajakaistasta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus ja taatusti keskustelemme siitä kaudellamme myös. Ja Gebhard, kiitokset ehdotuksestanne ja yhteistyöhalustanne. Arvostan sitä kovasti. Ja sitten kansalaisten rekisteröinnistä. Irlannin puheenjohtajakauden aikana paljon jäsenvaltiot esittivät kommentteja tästä välineestä. Tämä ei sinänsä kuulu kilpailukykyneuvostolle, mutta jatkamme Kyproksen ja Irlannin viitoittamaa tietä ja aloittamaa tietä ja haluamme vähentää rekisteröintimenettelyn hallinnollista taakkaa varsinkin tavaroiden vapaa liikkuvuuden näkökulmasta ja odottelemme neuvottelumandaattia. Lisäksi kysyitte perustilistä. Tämä liittyy myös tuohon digitaaliagenda-kysymykseen ja mainitsinkin jo siitä, että yritämme päästä yhteisymmärrykseen kaikin mahdollisin keinoin ja ponnisteluin asiasta. Ja Ryylelle pyrin myös vastaamaan nyt tuoteturvallisuudesta. Tosiaan asia on hyvin merkittävä, samoin kuin markkinoiden valvonta paketti ja nämä kaksi liittyvät tietysti toisiinsa. Tavoitteemme on pyrkiä edistämään asioita ja tahdomme, että edistystä todella tapahtuisi konkreettisestikin. Sehän on meidän yksi tärkeimmistä asioistamme ja se liittyy tähän sisämarkkinapakettiin ja myös uusiin siellä tehtyihin aloitteisiin. Me pyrimme saavuttamaan tasapainon tuoteturvallisuuden ja työpaikkojen luomisen välillä. Tietenkin asia ja tehtävä on oikein olennainen ja pyrimme tavoitteisiimme. Irlanti ryhtyi arvioimaan tätä kokonaisuutta ja me jatkamme työtä tämän talon kanssa. Pietikäinen ja Skaldemose ovat tässä kumppaneina me, ja me pyrimme edistämään neuvotteluja. Me myös toivomme marraskuussa aloittavamme kolmikantaneuvottelut. Kiitos. Dėl antrojo klausimo, dėl... E... Ja sitten vielä teidän toiseen kysymykseenne. Uusiin järjestelmävaatimuksiin mukauttamisesta. Viime vaiheessa, vaiheissa olemme havainneet ongelmia ja Tämä vaikuttaa koko hallinnolliseen lainsäädäntökehykseen. Irlannin puheenjohtajakauden aikana Koreperissa asia jäi jumiin, mutta jos jokainen jäsenvaltio pyrkii ponnistelemaan, niin pääsemme eteenpäin myös tällä alalla ja saamme asiasta yhteisymmärryksen. Kiitän. Very much. I think, um... Kiitoksia. En ole varma, mainitsetteko tätä erityisesti, mutta puheenjohtajana mm, sanoisin, mitä tulee verkkovierailumaksuehdotukseen, tähän emme ole vielä nähneet. Tämähän ei tietysti suoraan kuulu meidän toimivaltuuteemme, mutta kaikissa Roomin paketeissa olemme aina anta, laatineet vahvan lausunnon teollisuusvaliokunnalle asiasta ja olemme käsitelleet tätä myös kuluttajan suojan kynnältä, joten tulemme osallistumaan myös tähän. Ja sitten uusia kysymyksiä. Rova Vernio, Rova Rafti, Rova Koratsatelt, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kiitoksia, että tulitte näin nopeasti tänne kertomaan Liettuan puheenjohtajakauden prioriteista ja ohjelmista sisämarkkinakysymyksissä kuluttajan suoja-asioissa usein viittaan Jacques on hän ranskalainen. Hän on sanonut aina, että ei oikeastaan voi rakastua sisämarkkinoihin. Ja se on kyllä ihan tottakin, varsinkin kun äh, kyseessä on EU-kansalaiset ja erityisesti pienet keskikoiset yritykset, jotka ovat kilpailukykymme ydin ja joiden takia me voimme saada jälleen kasvua aikaan. He eivät voi kuitenkaan asianmukaisella tavalla omistaa sisämarkkinoita, koska kaikkein parhaat lait aina on huonosti siirretty kansallisen lainsäädäntöön tai ei ollenkaan sinne siirretty ja aina on jonkinlaisia solmukohtia, te mainitsitte ammatti pätevyystutkimuksen. Kiitän tästä, koska olemme tehneet tässä paljon työtä Irlannin puheenjohtajakaudella. Luotankin teihin, jotta yrittäisitte vaikuttaa palveludirektiiviin niin, että nämä yhtenäiset asianhoitopisteet ovat varsin tärkeitä myös kansalaisille, kun he äh, pyrkivät harjoittamaan liikkumus, liikkumus liikkumisoikeuttaan, niiden pitäisi olla kaikkialla. Me omassa maassa tämä on varsin huonosti ja kuitenkin Ranska on yksi perustajavaltiosta. Te puhuitte myös kuluttajien suojasta ja mitä tulee kansalaisuuteen ja myös pk-yritysten markkinoihin. Tämähän liittyy myös Rova Gebhardin kysymykseen ja Barnier pakettiin pankkipalveluista. Uskotteko, että voisitte nopeastikin ehdottaa tekstiä, jotta voitaisiin lopettaa tämä tällainen viidakko ja saataisiin avoimuutta? Tehän puhuitte avoimuudestakin. Siis saataisiin avoimuutta pankkiin, maksuihin, tariffeihin EU-ssa eri maissa, joskus jopa samassakin maassa eri pankkien välillä on huomattavia järkyttäviä eroja maksujen välillä ja kukaan ei tästä mitään ymmärrä, saatika sitten kansalaiset. Ja tämä, tässäkin on kyse kuluttajan suosta, mutta myös sisämarkkinakysymyksistä. Ja vielä mitä tajutte tehdä komission kanssa, jotta todellakin, todellakin tehtäisiin yhteistyötä, jotta tämä maksu, direktiivin maksuviiveestä todellakin tulee täytäntöönpanossa, koska nyt on pk yritykset jotka joutuvat sulkemaan ovensa, lopettamaan toimintansa, koska laskutus ei pelaa, rahat eivät tuo tilille. Thank you very much, Bernadette. Kiitoksia Bernadette. Silvia Rapti. Κύριε Proedre, ε, να ευχαριστήσω... Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ministeriä. Hän puhui tullimaksuista ja palveluista myös tässä johdanto-osassaan. Olen saanut Le Gripin kanssa tehdä yhteistyötä. Olin varjoesittelijänä juuri näissä tullikysymyksissä ja olen myös Kolasa Viltin kanssa saanut asiasta tehdä yhteistyötä erityisesti palvelukokonaisuudesta. Ja jos nyt sitten mietin sitä, mitä kuulimme ministerin sanovan, niin te oikeastaan jo puhuittekin näistä kahdesta kysymyksestä, mutta esitän ne kuitenkin. Lissabonin sopimus, kuten tiedätte, artiklassa 9 sanoo hyvin selkeästi, että meidän on otettava huomioon unionin politiikkaa laatiessamme ja määritellessämme korkean tason työllisyys ja sosiaalinen, sosiaaliturva kansalaisille. Kaikessa työssämme talouskasvun kasvua ajatellen meidän täytyy ottaa huomioon myös nämä seurannaisvaikutukset ja olen ilahtunut tutkaillessani Liettuan ohjelmaa, että etusia on asetettu juuri tälle tasapainolle, eli sosiaaliturva ja myös talouskasvu toisaalta. Ja hyvä ministeri, kysynkin, no, oletteko valmis kaudellanne asiaa edistämään ja käsittelemään asiaa talousministerien kanssa talouskriisin näkökulmasta. And finally in this round. Kiitoksia vielä viimeisenä Rouva Koratsabi. Also like to really... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Samoin puheenjohtaja Valtio, olen myös varsin tyytyväinen, että kyseessä on Baltian maa, koska itsekin olen ruotsalainen. Odotamme kovasti tältä yhteistyöltä kiitoksia siitä, että olette täysin sitoutunut viemään loppuun palveludirektiivin ja panemaan sen ja edistämään digitaalisia sisämarkkinoita. Mielestäni tämä on juuri oikea tapa kantaa yhteistä vastuuta työpaikkojen luomisesta. Me tulee palveludirektiivin. Olen nyt vastuussa mietinnöstä, jossa arvon kollegani Rova Gebhardt, herra Haber itse muun muassa ovat tehneet aivan erinomaista työtä, joten me olemme pääsemässä siihen pisteeseen, jolloin todellakin haluaisimme kertoa neuvostolle, että se saisi erittäin tärkeän prioriteettiaseman kaikkein korkeammalla tasolla ja pitäkää se siellä Euroopan neuvostossa ja samoin myös kilpailukykyneuvostossa niin kauan kuin siihen vaan menee aikaa. Viestimme neuvostolle on, että te estätte ihmisiä saamassa työpaikkoja aikana, jolloin ei ole julkisia varoja käyttää elvyttämiseen. Tiedän, että te itsekin ajattelette näin. Odotan siis kovasti sitä, tuloksia muutamassa asiassa. Ensinnäkin 50 15 ja 17 artiklaa suurimmat syy, tärkeät yle, yleiset syyt. Haluaisin, että neuvosto tulkitsee tätä tavalla, joka on suhteellisempi joissakin jäsenvaltioissa, eikä käytetä siis sitä siihen, että asetetaan rajoituksia, jotka ovat oikeastaan protektionismia. Talous tarvitsee tällaista, samoin vakuutuskysymykset ja muut rajoittavat tekijät, jotka eivät ole mitenkään perusteltavissa. Tiedän, että komissio laatii kertomusta neuvostolle ja me olemme läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan, niin mielestäni heidän lähestymistapamme, kun pyritään maksimoimaan talousvaikutuksia, on erittäin tärkeä ja hyvä. Haluaisin vielä sanoa, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat tulossa tulossa kärsimättömäksi ja pyritään saamaan aikaan tehostettua yhteistyötä. Ehdotuksia on jo tehty. Mielestäni tämä ei ole oikea tie valita, koska nyt ei ole aika sirpaloittaa sisämarkkinoita, mutta tarvetta on et, sille, että voidaan osoittaa 28 varsin ja näyttää tuloksia ja minä toivon, että te etenette asiassa meidän kanssamme. Me äänestämme tästä huomenna valiokunnassa palveludirektiivistä ja toivottavasti voitte antaa tämän vahvan viestin eteenpäin. Meillä on ollut varsin hyvä yhteistyö täällä muiden kanssa ja varoistelun kanssa Toivottavasti me yhdessä voimme pitää kiinni tästä tärkeästä viestistä neuvoston suuntaan. Haluaisin pyytää teitä myös miettimään sitä, että ottaisitte vähittäiskaupan mukaan prioriteetteihin. Olen itse työstänyt tätä asiaa jo vuosien ajan. Samoin herra de Jong on ollut varsin aktiivinen ja tehnyt hyvää työtä asiassa. Tämäkin on hyvä keino saada aikaan uusia työpaikkoja tarvitsemme tehokkaampaa, kestävämpää vähittäiskauppaa ja olemme tehneet paljon itsesääntelyn ja vapaaehtoisten järjestelmän kohdalla. Brysselissä näemme näitä tuloksia. Meidän pitää saada tämä myös jäsenvaltiotasolle yritysten ja ostajien käsittelyn. Toivottavasti voitte vetää viestiä eteenpäin myös neuvostossa. Kiitoksia. Black. Ja vielä paljon onnea ja menestystä. Good, okay. I think we've got lots of questions. Um, just... Taisi tullakin aika paljon kysymyksiä tästä viimeisestä kohdasta. Ehkä tuutte hiukan myöhään, Hanna-Maria, mutta Liettua sanoi, että se aikoo tukea toimia, joilla voidaan rohkaista vähittäiskauppasektoria. Ja tässä tulee myös on työryhmä, varmasti ministeri ehkä jatkaa vielä tästä, mutta haluamme tehdä selväksi, että tämä kyllä oli jo hänen alkupuheenvuorossaan esillä. Ministeri, olkaa hyvä. Seuraavat kolme kysymystä. Include, uh, before we start, uh... Ennen kuin aloitamme, Robert Styler, Robert Charles de Mosa, seuraavalla kierroksella ja kuka tahansa muu, joka vielä ei ole puhunut. Ja ehkä on aikaa jopa toiselle kierrokselle, jos joku haluaa vielä esittää kysymyksiä. Mutta käsitellään nyt ensin nämä kysymykset. Dėkui, ponas pirmininkė. Taigi, pirmiausia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Vastaan edustaja Vernion kysymyksen. Kyllä, olen samaa mieltä toteamuksenne kanssa, että kansalaiset ja yritykset kärsivät, koska joitakin direktiivejä täytäntöön panna oikealla tavalla. Ei siitä ole epäilystäkään. Me pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita, jotta ne katsoisivat sisämarkkinalainsäädäntöä vielä kertaalleen ja käyttäisivät sitä konkreettisemmalla tavalla. Ja mitä sitten tulee PK-yrityksiin? Kyllä. Me tulemme analysoimaan, miten tätä lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Ja myöskin epävirallisessa neuvostossa joka pidetään heinäkuussa, tullaan keskittymään yhteen näistä aihealueista. No mitä tulee näihin myöhäisiin maksujen direktiiviin, niin tämä on hyvin tärkeä direktiivi. Yritysjärjestöt ja edustajat ovat tehneet hyvin paljon valituksia tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyen ja näistä asioista keskustelemme yhdessä kun meillä on tuo epävirallinen kilpailukykyneuvosto. No mitä sitten tulee pankkipalveluihin? Niin haluaisin kertoa teille, että ennen kuin tulin tähän nimenomaiseen kokoukseen, tapasin valtionvarainministerin, koska Tämä kuuluu heidän toimivaltuuksiinsa ja ministeri on vahvistanut, että hän pyrkii ponnistelemaan siinä suhteessa, että saamme aikaiseksi merkittävää edistystä tässä asiassa. No sitten edustaja Rapti kysyi minulta useita kysymyksiä te mainitsitte tullikoodeksin, palveludirektiivin. Kyllä, olen yhtä mieltä huomionne kanssa liittyen siihen, että tarvitsemme hyvää tasapainoa. Talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja yhteiskunnallisten tekijöiden välillä. Nämä kaikki ovat hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa Talous ei kasva, jos meillä ei ole uusia työpaikkoja, jos emme suojele sosiaalisia oikeuksia, joita työntekijöillä on. Te kysyitte meiltä, aiommeko pitää kiinni tästä periaatteesta. Kyllä, ei siitä ole epäilystäkään. Tulemme seuraamaan sitä hyvin tiiviisti, mutta mainitsin jo, että yksi painopistealueestamme on tuo paketti, joka liittyy tuoteturvallisuuteen ja markkinoiden valvontaan. Ja mainitsin myös, että tulemme etsimään oikeaa tasapainoa tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan välille. No sitten Rova Korasa Bild ja hänen kysymyksensä. No, vähittäiskauppa ja se, että vähittäiskauppa kehittyy parempaan suuntaan, niin tämä on kyllä osa agendaa. Me tulemme analysoimaan näitä asioita ja mainitsin myös, että pyrimme vuoteen 2014 mennessä hyväksymään kuluttajaohjelman 2014-2020. Nyt haluaisin puhua palveludirektiivistä. Tulemme olemaan hyvin kiitollisia Euroopan parlamentille teidän kommenteistanne tässä asiassa ja odotamme todellakin panostanne asiassa. No, palveludirektiivistä, niin 2009 oli tuo alkuperäinen täytäntöönpanoajankohta, jolloin direktiivi olisi pitänyt panna täytäntöön, mutta nyt haluaisin kertoa, että BKT kasvoi aina 0,8 prosenttia Euroopan unionissa. Ja poten, kaikkia potentiaalia ei ole vielä tässä hyödynnettä. Olen samaa mieltä. BKT voisi kasvaa jopa 2 prosenttia. Ja tästä syystä minun täytyy todeta, että meillä on vielä erittäin paljon mahdollisuuksia. Me tulemme käsittelemään palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja tulemme kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin, miten käsitellä lainsäädännöllisiä esteitä, jotka estävät direktiivin hyvän täytäntöönpanon, ja miten voitaisiin käyttää paremmin noita yhteisiä palvelupisteitä. Mainitsin jo, että neuvoston päätelmät sisämarkkinapolitiikkaan liittyen julkistetaan joulukuussa. Ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta neuvoston päätelmät heijastuvat myöskin noissa maakohtaisissa suosituksissa. Haluaisin myöskin kertoa teille, että tulemme työstämään tiettyjä rajoitteita yritysten osalta ja käsittelemme näitä aihealueita myöskin virallisessa epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa. Tulemme kertomaan omista käytänteistämme ja pyrimme käsittelemään tätä aihealuetta mahdollisimman laajasti. Eli nämä, tässä olivat vastaukseni näihin kysymyksiin. Good. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Vielä sitten tämä viimeinen kierros, Rovastaile, Saldemosa. Ehkä herra Schwabillakin on kysymys. Me aikaisemmin keskustelimme sisämarkkinoiden hallinnoinnista. Ehkä haluatte tämän panna merkille, koska äh, on hienoa, että nämä ovat ministerin prioriteettilistalla ihan huipulla. Jos on kysymyksiä tästä, niin aika kyllä on. Rova Styler. Thank you, Mr. Um, Chairman, and thank you. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset ministerille. On mukava saada Lietua tänne. Ja vain muutamaan kohtaan pari asiaa lisää. Koratsa Bild jo puhuikin vähittäiskaupasta ja tämä on oikein olennainen asia koska suuri osa unionin bruttokansantuotteesta muodostuu siitä ja myös 15 prosenttia työllisyydestä, joten se on hyvin olennainen asia ja myös sitä on, se on unohdettu aika usein jos ajattelen sitten sisämarkkinavaliokunnan kokousta viimeksi, niin me puhuimmekin parhaista käytänteistä ja erityisesti silloin puhuttiin nuorten yrittäjien kilpailukykyasioista ja rahoituksesta ja sitten kilpailusta. Siellä oli kymmenen finalistia ja heidän yritystensä aloittamisesta siellä puhuttiin. Tämän tyyppisiä aloitteita me todellakin, meidän täytyy jakaa keskenämme, eli juuri se, miten me voimme taata sen, että me saamme tukea, tuettua näitä yrityksiä ja mietinkin, onko Liettualla jotain taskuussa näiden hyvien käytänteiden vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä, koska meillähän on kaikilla tällaisia suuria haasteita edessämme ja halusin ottaa tämän nyt esiin teidän kanssanne suoraan ja ehkä voisitte, voisimme seuraavien kuuden kuukauden aikana jotakin saada asiaan edistystä, kun tosiaan vähittäiskauppaan keskitämme huomiomme. Ja sitten te kiinnititte huomiota myös tähän digitaaliseen sisämarkkina-asiaan ja e, kirjoihin, kirjastojen pääsyyn ja niiden, e, niiden e sähköistettet kirjat mahdollisuuksiin. Monta, monet kirjastot eivät saa näitä kirjoja digitaalisessa muodossa ja me, meidän täytyy puuttua tähän asiaan myös me haluaisimme, että voitaisiin tarjota ja olisi riittävästi varoja tällaisiinkin kirjoihin niille, jotka eivät sitten itse omassa yksityiselämässään näitä voi hankkia, koska kirjasto on tärkeä julkinen tila ja mahdollisesti mm, täytyy miettiä tätä asiaa myös tekijänoikeusten näkökulmasta ja tähän liittyy myös tuo VIPO-patenttiasiat, esimerkiksi sokeat ja näkövammaiset ja niin poispäin liittyy tähän kysymykseen. Eli täytyy ajatella sitä, että miettiä sitä, miten kirjastot voisivat myös saada käsiinsä näitä sähköisiä kirjoja. Joten voisitteko sanoa muutaman sanan myös tästä digitaalisesta sisämarkkinakysymyksestä? Olen tyytyväinen tähän huiviinkin. Kiitokset. Schwabkin saapui tässä äsken. Öö, niin te olettekin tässä ilmeisesti jo sukupuolten tasa-arvoa edistänyt iltapäivän aikana, mutta olen tyytyväinen näistä keskusteluista. Olen pahoillani siitä, ettei täällä nyt ole niin paljon jäseniä paikalla kuin pitäisi olla, koska ö, tämä on Liettuan puheenjohtajakauden tärkeä alku. Olen iloinen, että sinäkin käytät, käytät sinistä huivia tänään. Rouva Saldamosa. Tack øh, herr formann, och också øh, tack till dem, här minister, for at... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös teitä, ministeri, että olette tullut tänään keskustelemaan kanssamme. Olen todella iloinen että olette osoittanut, kuinka hyvin olette valmistautunut siihen, että haluatte myös harjoittaa yhteistyötä meidän kanssamme. Parlamentissa on moniakin tärkeitä kysymyksiä esityslistalla ja erityisesti teidän ne on varsin monia kysymyksiä, joihin pitää pureutua ja kiitän siis vielä, että haluatte aktiivisesti olla yhteistyössä täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa teemme kovasti työtä sen eteen, että voitaisiin ajoissa viedä työ loppuun, että voisimme myös neuvotella tuoteturvallisuuspaketista neuvoston kanssa. Tuo tuoteturvallisuuslainsäädäntöpaketti on tärkeä lainsäädäntöaloite, jonka komissio on tehnyt, ja se on yksi niistä alueista, joilla voimme osoittaa kansalaisille, että EU rakentaa EUta heille ja haluaa myös hyviä tuloksia, mutta on kuitenkin kaksi kysymystä, jotka liittyvät tähän asiaan tuoteturvallisuuspakettiin Yksi tärkeä keskustelu, jota nyt käydään parlamentissa, koskee alkuperämaamerkintöjä. Tämä made in kysymys. Haluaisin tietää, missä vaiheessa neuvottelut ja keskustelut ovat tällä hetkellä tästä made in kysymyksessä. Tuleeko tästä pakollinen merkintä? Oletteko te sitä mieltä, että pitäisi olla merkintä made in jossakin maassa, vai mitä olette mieltä? Me tästä itse vielä täällä parlamentissa keskustelemme. Sitten toinen asia, ja tartun nyt siihen, mitä Ruvar Ylä aikaisemmin sanoi, se on erittäin tärkeä kysymys, nimittäin resurssit markkinavalvontaa varten. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että on varsin vaikea saada ministerineuvostoa vakuutetuksi siitä, että pitäisi varata tarvittavia voimavaroja markkinavalvontaa varten. Ja Tämä on ratkaiseva kysymys meille parlamentissa. Me olemme sitä mieltä, että riittävästi varoja pitää korvamerkitä, muutoin ei kannata edes, tai lainsäädäntö on hyödytöntä, jos resursseja ei ole, joten haluaisin tietää, mikä on neuvoston kanta näissä asioissa. Mietinkin, tunnetaanko ymmärrystä parlamentin kantoja kohtaan. Ja vielä lisäisin, että oma maani on juuri tänään ilmoittanut, että tulevat varamaan enemmän määrärahoja markkinavalvontaa ja seurantaa varten. Esimerkiksi mitä tulee hormonihäiritsijöihin, leluissa, vaatteissa ja niin edelleen. Tämä on hyvä esimerkki mielestäni siitä, että maa toimii oikein, oikealla, oikeudenmukaisella hyvällä tavalla ja muut ehkä haluavat seurata mallia. Ja tiedän, että tästä tulee ratkaisevan tärkeä kysymys ja me odotamme toimintaa neuvostolta ja me tarvitsemme oikeat reaktiot, jos haluamme saada aikaan sopimuksen myös. Mutta tietysti me täällä puolestamme olemme valmiit tekemään myös kompromisseja, yhdessä etsimään ratkaisuja kysymyksiä, jotka ovat esille ministerineuvostossa. Vielä kerran haluan kiittää, että tulitte kokoukseemme heti alussa. Olette osoittaneet, että olette valmis yhteistyöhön kanssamme. Tämä on kyllä hyvä ennen tulevaisuuden varalta. Kiitos. Kiitoksia, Rova Saldemosa. Ja teillä onkin ihan avainrooli Rova Pietikäisen kanssa tässä asiakokonaisuudessa. Vielä lopuksi herra Schwab. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut siitä, että tulin tänne myöhässä tänne paikan päälle. Olen iloinen siitä, ministeri, että olette täällä tänään. Me tässä jo valmistaudumme vaaleihin, e- Euroopan parlamentin vaaleihin ensi vuonna, joten pahoittelut, että tulin myöhässä. Mutta avustajan kertoi minulle tuossa tekstiviestillä, että minun pitäisi tulla nopeasti tänne, koska mainitsitte tämän yhtenäismarkkinoiden hallinnan ja tämä on ollut tärkeää ja me saimme erittäin laajaa tukea tässä valiokunnassa sille. Ja tässä nyt sitten heijastuu, tämä heijastelee hiukan sitä, että suurin osa kollegoista on sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä enemmän sen eteen, että mitä päätöksiä me teemme lainsäädännöstä tässä valiokunnassa ja parlamentissa, niin sen täytyy sitten myöskin suoraan päätyä kansalaisille ja kaikkialla samalla tavalla. No, tämä poliittinen vastuunkanto, jota komissiossa on silloin tällöin ollut, ja jota joskin jotkun, jotkin ministerikollegani ovat tässä ottaneet kantakseen, niin se eurooppalainen lisäarvo, jota me haluamme saavuttaa näissä hankalissa neuvotteluissa, niin se ei kyllä välttämättä suoraan päädy kansalaisten suuntaan. Ja tästä syystä mielestäni on erittäin hienoa, että nyt haluatte keskittyä nimenomaan tähän asiaan uutena puheenjohtajavaltiona minäkin olen tässä tukenanne, mutta tämä tulee olemaan kyllä hankala tie, koska kaikissa maissa paikka paikoin on olemassa vastustusta liittyen siihen, mitä me täällä olemme päättäneet. Ja toisekseen on aina myöskin äh, tai monet eh, tässä tekevät myöskin uusia ehdotuksia ja eh, se vaikuttaa täytäntöpanoja. Ja kiitoksia ministeri, että käsittelet tätä aihetta ja uskon, että parlamentti myöskin on tukenanne, kun tässä eh, joidenkin yksittäisten isojen tai pienten jäsenvaltioiden tai komission kanssa aiotte tässä tehdä tiivistä yhteistyötä, että pääsette parempiin tuloksiin. Paljon kiitoksia. Good. Well, thank you very much for those questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Annan puheenvuoron ministerille. Taip, dėkui, gerbiamas pirmininkė. Tai pirmiausia, dėl punės. Kiitokset, puheenjohtaja. Ensiksi tahtoisin vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen, eli vähittäiskauppaan ja sen merkitykseen eurooppalaiselle taloudelle. Sehän on valtaisa se nimenomaan juuri vie taloutta eteenpäin ja luo uusia työpaikkoja. Olette aivan oikeassa puhuessanne bruttokansantuotteen määrästä 11 prosentista ja 15 prosentista työlli, työllisyyslukuja. Tähän 13 miljoonaa ihmistä antaa työpanoksensa, se on valtaisa määrä. Monia esteitä tosiaan on olemassa vielä tiellä, joka ja se estää palveluiden ja tarvaroiden liikkumisen rajojen yli ja vähittäismarkkinoiden toiminnan. Olette aivan oikeassa sanoessanne, että tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Ja suunnitelma on juuri se, että me saisimme paras, parannettua kilpailukykyä tällä alalla. Ja haluaisin mainita, että tämä, tätä asiaa kyllä korostetaan myös Euroopan parlamentissa kovasti. Me toivomme saavamme tukea parlamentista kovastikin. Liettuan kaudella on suunnitteilla tarjota arviointi neuvoston päätelmissä vähittäiskauppaa alan, alasta. Ja tästäkin on olemassa työryhmä suunnitteilla ja paljon aktiivisempaa roolia sille on harkittu tarjota. Ja hyvistä käytänteistä sen verran, että tosiaankin meidän esityslistallamme on mainittu tämä tämä aihe. Unohdin mainita, että marraskuuksi olemme ajatelleet PK-yritysten yleiskokousta ja tarjoamme palkinto, palkitsemme siellä yrityksiä parhaimmille julkisen ja yksityisen sektorin kumppaneille. Ja tässä yhteydessä on hyvä mahdollisuus ja hyvä foorumi jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia tosiaankin. Ja vielä kysyitte sähköisistä kirjoista. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että tämä aihe tosiaankin on tuolla sähköisellä esityslistallamme ja e-agendallamme tietysti toisin sanoen, ja me olemme ajatelleet luoda ehdotuksia näistä sähköisistä kirjoista ja miettineet, miten asiaa voitaisiin kehittää tehokkaammin. Se tosiaan kuuluu koko agendaan. Ja sitten Skaldemoselle tuoteturvallisuudesta seuraavaa. Olette aivan oikeassa kylläkin olette valtavasti tehnyt työtä asian eteen ja tunnette aiheen aivan ensisijaisesti. Ja nyt neuvoston kannasta myös tuohon Made in-merkintään, alkuperämerkintään ei ole olemassa neuvostossa yhtä ainoaa ajatusta tästä. Monet valtiot ovat sitä mieltä, että se pitäisi ottaa laillisiin, lailliseen pakettiin, oikeuspakettiin, mutta muut, jotkut ovat sitten sitä vastaan, vastikin. Ja me puheenjohtajana toimimme tietysti välittäjänä tässä ja pyrimme ja muistutamme siitä, että tässä on kyllä huomattava haaste epäilemättä kuitenkin tartumme siihen. Ja kuten jo ehdin sanoa, niin me pyrimme pääsemään yhteisymmärrykseen ensimmäisen lukukerran aikana en, ennen tämän parlamentin vaalikauden loppua, tätä, tämän vaalikauden loppua. Ja me odot, odottelemme ja oletamme, että marraskuussa parlamentin kanssa pääsemme kolmikantaneuvotteluihin, jos kaikki sujuu niin kuin olemme ajatelleetkin. Ja sitten mainitsemistanne resursseista. Tämä on hyvin hankala kysymys ensiksikin siitä, kuinka monia markkinainstituutteja me oikeastaan tarvitsemme ja mikä niiden suhde sitten pitäisi olla ja miten niiden vastuu sitten jaetaan. Me tuemme sitä mieltä, että markkinavalvontaa on tehostettava. Toki on kuitenkin korostettava sitä, että keskustelut ovat vielä käynnissä. Ja me osallistumme hyvin innokkaasti näihin keskusteluihin. Ja haluaisin myös Schwabille vastata seuraavaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että oikeusvälineiden ei pitäisi olla pelkästään paperilla, vaan niiden pitäisi oikeasti myös toimia käytännössä. Ja minä jo esittelinkin teille tätä ohjelmaamme. Ja siinä päälinjana on arviointi, analysointi ja sitten suositukset. Ja me todella pyrimme arvioimaan sitä, miten oikeusvälineitä todella saadaan täytäntöön pantua ja tuohon Small Business Actiin erityisesti kiinnitämme huomiota, miten me saamme siis paremmin täytäntöön pantua näitä eri oikeusvälineitä. Ja sitten vielä marraskuun kilpailukykyneuvostoon ja sisämarkkinakysymyksiin. Me tulemme ottamaan esille ja korostamaan Solvit-järjestelmää, IMI-järjestelmän laajentamista, sisämarkkinoiden tietojärjestelmän vaihtojärjestelmän laajentamista ja yhteyspistejärjestelmää myös kysyitte sitä, tuleeko, tarvitaanko uusia välineitä, kun meillä on kerran jo olemassa olevia välineitä, joita ei ole täytäntöön pantu kunnolla. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ensiksi meidän täytyisi tähdätä jo olemassa olevien oikeusvälineiden täytäntöönpanon ja silloin kun ne epäonnistuvat tai jos ne eivät toimi kunnolla, niin vasta siinä vaiheessa meidän täytyisi ryhtyä puhumaan uusista välineistä. Good. Well, thank you very much um, indeed. Kiitoksia kovasti, että kävitte läpi näin laajalti asioita. Olemme kovin tyytyväisiä, kuten jo sanoin, että tartutte kaikkiin, kaikkiin meillä ja käsittelyssä oleviin valiokuntalaatuisiin mietintöihin ja odotammekin mielenkiinnolla sitä, että voimme jatkossakin pitää yllä näin hyvää vuoropuhelua, koska kerran nyt ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen, jolloin lainsäädäntöohjelma on päättymässä ja meidän pitää pysyä fokusoituneena ja tiedän, että nämä asiat kiinnostavat kyllä neuvostoakin. Ja kun vierailimme Liettuossa hiljattain, varsin hyvä vierailu vielä, puhuimme näistä puheenjohtajavaltiokysymyksistä ja tiesin, että tämä oli yksi teille tärkeistä kysymyksistä varmistaa se, että neuvosto antaa vahvan poliittisen panostuksensa ja tietysti, kuten tiedätte, tässä valiokunnassa meillä on ollut erittäin tärkeää voida käyttää välineitä, joita meillä on, vaikutusarvioinnit, lisäarvoa tuolla tutkimukset. Komissio on tukenut Schwabia lisäarvokysymyksissä sitä markkina-asioissa ja komissio on laittanut myös oman tutkimuksensa aiheesta. Kaikki nämä asiat varmasti ovat sellaisia, jotka tulevat esille myös kilpailukykyneuvoston kokouksessa, mutta jos meillä on vielä muita tilaisuuksia dialogiin, niin mielellämme tähän ryhdymme ja meitä kovasti kiinnostaa myös kuulla tästä pk yritystapahtumasta ja palkintosuunnitelmasta. Me haluaisimme tästä kovasti kuulla enemmän ja tiedän, että teillä on myös aikomuksena järjestää digitaalinen seminaari tai tapahtuma, tai se olla marraskuussa digitaalisessa markkinoista. Ehkä täällä jäsenet myös haluavat osallistua siihen tapahtumaan, joten Odotamme varsin hyvää rakentavaa puheenjohtajakautta ja olen iloinen, että pääsitte heti puheenjohtajakautenne alussa tänne kertomaan näistä asioista meille. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi sitten vielä kautenne lopussa. Toivottavasti tästä todellakin tulee hyvä kuusi kuukautinen. Nyt pyydänkin kaikkia kollegoja minun kanssani kiittämään teitä lämpimästi ja osoittamaan suosituksen, suosituksen osoitukset teille. Pone pirmininkė, gerbėme komiteto nariai. Niin, puheenjohtaja. Hyvät eh, valiokunnan jäsenet, tämän päivän kokous kanssanne on ollut hyvä mahdollisuus minulle. Oli myös hyvin hyödyllistä kuulla ehdotuksianne ja ajatuksianne ja eritoten on mukava kuulla yhteistyölupauksistanne ja tuestanne. Tämä on tärkeä asia kylläkin ja toivon, että Liettuan kauden aikana voimme teidän valiokuntanne kanssa tehdä läheisesti yhteistyötä. Kiitos. Well, that concludes that item. Um, I'm just going to... Tämä asiasta loppuun käsitelty. Tulin vain saattamaan vielä ministerin pois salista ja me jatkamme sitten työtä kuusi, puoli viisi, kun sitten oman mietintöni palaan kyllä ihan kohta. Että toivottavasti silloin myös yleisö on paikalla. Uh, so, ladies and gentlemen, can we uh, now move on to the next... Naiset herrat, voidaanko sitten mennä seuraavan kohtaan esityslistalla? Good. Uh, right. Can we, um, can I move on then to my... Uh... No niin pääsenkö sitten tässä omaan lausuntoluonnokseeni? Niin Itren mietintö on tehty lausunto, jos teille sopii. Ja tämä on hiukan erikoislaatuinen menettelytapa, mutta hiukan taustoja ehkä teille. Itren valiokunnassa ihmiset halusivat kovasti laatia täytäntöönpano mietinnön sääntelykehyksestä sähköisen viestinnän kohdalla. Ja ne, joita tämä aihe kiinnostaa, tiedättekin, se koostuu yhteenliittämisdirektiiveistä. Yksi on tämä, y- ja nämä direktiivitkin liittyvät tavallaan ihan paketiksi televiestintää puitedirektiiviksi ja luvanantokysymykset. yleispalvelut ovat mukana, kulut kuluttajan oikeudet. Ja tämä asiahan on aina kuulunut meidän va- vastuullemme. Ja minä sain etuoikeuden olla esittelijänä ensimmäisen direktiivin uudistuksessa, josta sovittiin 2002, jos muistan oikein. Ja sitten myös sen jälkeen, kun tätä tarkistettiin 2009. Minulle on erittäin tärkeää varmistaa se, että meidän valiokuntamme pystyy vaikuttamaan tähän päämietintöön. Ja osa tästä tahdista johtuu siitä, niin kuin ehkä tiedättekin, kun Rova Gruus tuli puhumaan tähän valiokuntaan noin kuukausi sitten komission jäsen, hän esitti aika kunnianhimoisia suunnitelmia poliittisille aloitteille ennen tämän parlamentin kauden loppua, että se tuli verkkovierailumaksuihin ja myös muihin tärkeisiin kuluttajakysymyksiin. Verkkoneutraalisuus on yksi, yksi tällainen aihe ja ITRE haluaa tukea näille kysymyksille. Tämän takia me sovimme lyhennetystä menettelytavasta ja minun täytyy nyt pyytääkin tätä anteeksi. Ei, emme ole saaneet tekstejä muuten kuin englanniksi. Mutta mielestäni tämäkin oli parempi kuin olla laatimatta ollenkaan lausuntoa. Ja mielestäni on myös varsin tärkeää, että meidän valiokuntamme, kun ajatellaan meidän taustaamme, miten olemme tukeneet aina kuluttajakysymyksissä ja varsinkin, koska on monia uusia kuluttaja-aloitteita yleispalveludirektiivin tarkistuksia, josta sovittiin 2008-2009, joten nyt voidaankin antaa aika vahva kanta näistä kaikistakin kysymyksistä. Mitä päätimme sitten varjoistelun kanssa? sen sijaan, että rynnätään äänestämään jo tänä, tällä viikolla, niin on parempi, että on aikaa laatia tarkistuksia elokuun loppuun mennessä, 22. päivän mennessä. Sitten voimme äänestää 5.9. tästä niin, että hiukan aikaa tulee lisää. Teollisuusasianvaliokunta tulee äänestämään uskoakseni syyskuun lopussa, oliko näin? Kyllä, 25. ja 26. syyskuuta. Ja tietenkin odotamme, voivamme kuulla Rova Cruzia ja uusia, uusista aloitteista. Komissio varmasti voi kertoa tänään myöhemmin, mitä hän mahtaa aikoa komission jäsen. Siksi olemme toimineet näin tiiviissä tahdissa tämän ehdotuksen kohdalla. Sitten jos voimme itse asiaan. Teillä on tämä englanninkielinen teksti jaettuna. Olen ollut tässä varsin selvä sanan, että tämä kattaa vain sellaisia kysymyksiä, jotka olivat alkuperäisessä ehdotuksessa, josta valiokuntamme jo on sopinut. Ja minulla on sellainen tuntemus, että monissakin kuluttajakysymyksissä mielestäni meidän pitää hiukan painostaa kansallisia lainsäätäjiä, jotta he johdonmukaisella tavalla täytäntöön panevat kuluttajasäädöksiä, jotka olemme ottaneet mukaan ehdotukseen. ehdotukseen. Me tiedämme, että joitakin vaikeuksia on joissakin maissa, koska joissakin jäsenvaltioissa kuluttajasuojan ministeriöt joskus ovat suoremmassa yhteydessä, jotka välttämättä pidä kansallista lainsäädäntöä, että, että he puuttuisivat liikaa kuluttajansuojakysymykseen. Tämä voi joskus vesittää hiukan vaikutuksia, ja tämän takia mielestäni meidän täytyy asettaa tämä selkeästi kontekstiinsa sähköisen viestinnän asetuksen yhteyteen. Olen myös lisännyt joitakin kohtia markkinasuuntauksista, joita nyt on nähtävillä vuoden 2009 jälkeen. Ja tämä on tietysti nopeasti etenevä sektori, siksi on erittäin tärkeää, että sääntelijät pysyvät mukana kuluttajakysymyksissä. Varmasti olette kaikki kuulleet bundled contract, niputetut sopimukset. Monet ostavat varsinaisia palvelupaketteja kuluttajat ja monta kertaa on mukana myös sisältöä, joka ei välttämättä täysin kuule tähän puitteisiin, mutta usein tämä sisältö nähdään osana erityistekijöistä, josta saa niin hyvä tarjous kuluttajalle, että hän saattaa hyvinkin valita tietyn tar- palvelun tarjoajan, mutta, heidän, mutta myös pitää ottaa huomioon palvelujen saanti. Sitten sopimusten kesto, selkeät tiedot ennen sopimusta, mitkä tähän sopimukseen kuuluu, mikä taas ei kuulu, kuluttajan oikeudet, kestosta, sen loppumisesta, palvelun rajoituksista pitää antaa tietoa, samoin tietoa tuista, laitetuista ja jos, mitä tapahtuu, jos päättää sopimuksen aikaisemmin, mutta on saanut maksuttoman vaikka kannattavan tietokoneen jopa, ja myös miten pystyy hallinnoimaan tätä liikennettä verkossa. Pitää toimia syrjimättömällä oikeudenmukaisella tavalla. Olen katsonut kaikkia näitä kysymyksiä tässä ja aivan erityisesti mitä tulee yleisiin puitteisiin, so, jota kutsun sopimusavoimuudeksi. Olen korostanut aivan erityisesti sitä, kuinka tärkeää on, että kuluttajat voivat vaihtaa palveluntarjoajia. Sehän on aivan avainosa dynaamisilla markkinoilla, jotka toimivat avoimesti. Ja mitä tulee sähköisen viestintään, kysymys siitä, että voi siirtää numeronsa toiselle pal- palveluntarjoajalle, se on ratkaisevan tärkeää. Ja 2009 tarkistuksen yhteydessä parlamentti johti tietä ja vaati paljon nopeampaa tiukempaa numeron siirrettävyysvelvoitetta. Olemmekin hiukan pettyneitä komission kertomukseen. Kaikki maat eivät vielä suinkaan selkeällä tavalla ole toteuttaneet näitä numeron siirrettävyystavoitteita, koska se kyllä estää eh, kuluttajia siirtämästä, vaihtamasta sopimuksen tarjoaa Tarjoaja. Me olemme myös täytäntöönpanneet vahvistettuja vaatimuksia esimerkiksi vammaisten käyttömahdollisuudet ja esteettömyys. Monissakin jäsenvaltioissa on annettu esimerkkejä näissä kysymyksissä, mutta tämä ei kuitenkaan ihan yleisellä tavalla toteudu kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten vielä aivan erityinen aspekti, joka liittyy laajalti käytettyyn, mutta pitkälti y- väärin käsitettyyn käsitteeseen verkkoneutraalius. Me olemme tahallisesti välttäneet termin käyttöä 2009 direktiivissä, koska suoraan sanottuna me emme ymmärtäneet, että kukaan voisi ihan sopia tästä määritelmästä, mitä se oikein tar- tarkoittaa, ja vieläkin taitaa olla näin. Jotkut puhuvat ne verkkoneutraaliudesta sikäli, että operaattorit eivät salli tiettyjä palveluita, esimerkiksi äänipalveluita, Skype, äh, kaltaisia palveluita tai muita kilpailijoita Tämä ei ole mitään verkkoneutraaliutta, tämä liittyy kyllä kilpailuvastaiseen toimintaan suorastaan, koska tämä ei suoraan liity palvelun laatuun. Sitten kysymys vielä verkkoneutosta puhuttaessa. Tähän liittyy se seikka, että mitä tulee laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen, operaattorit saattaisivat syrjiä omien palvelunsa, suosien omia palveluitaan ja suosivat sitten niitä asiakkaita, jotka ovat valinneet heidän palvelunsa. Ja tämä on ollut sääntelyllä varsin tärkeä kysymys ja me olemme antaneet hyvät välineet sääntelijöille, jotta he voivat puuttua tällaiseen, jos ovat sitä mieltä, että syrjivää käyttäytymistä ilmenee Palvelujen yhteydessä ja samoin tämä voidaan yhdistää parempaan avoimuuteen sopimuksessa heti alusta lähtien. Me olimme sitä mieltä, että olimme antaneet säätelyllä aika hyviä välineitä käsitellä juuri näitä tärkeitä kysymyksiä ja sitten taas sääntelijät itsekin sanovat, että heillä on näitä välineitä käytössään. No eri kysymys on, käyttävätkö he näitä tarvittavassa määrin ja tyydyttävällä tavalla. Minä en ole mitenkään verrannut tässä komissioon, että tulisi tuloja, koska tällä hetkellä todisteet mielestäni hyvin osoittavat, että tämänhetkiset välineet ihan hyvin riittävät. Kysymys kuuluu, toimitaanko niillä tyydyttävällä tavalla. Ehkä sääntelijät tarvitsevat enemmän rohkaisua käyttää välineitä ja tarvitaan myös parempia määritelmiä näistä kysymyksistä, joita olen käynyt läpi. Monet teistä, jotka olivat viime viikolla torstaina mukana, kun meillä oli varsin hyvä keskustelu digitaalisista sisämarkkinoista ja päätöslauselmasta, ja samoin oli suullinen kysymys 112 hätänumerosta. Minä esitin joitakin kysymyksiä tästä numerosta, koska vieläkin on maita, jotka eivät ole täysin täytäntöön panneet näitä hätänumerosäännöksiä. Ja sitten erityisesti mitä tulee soittajan sijaintipaikkaan, tämähän liittyy 2002 direktiiviin jo, emmekä vieläkään ole tässä kunnolla edistyneet. Ja edelleen korostaisin yhtä asiaa, josta valiokunta aivan erityisesti kysyi, yksi, yksi kuusi numerot. Niiden tarkoituksena on palvelu, sosiaalipalveluita. Tämä on tällainen suora linja saada tietoa eri sosiaali palveluyhtiöstä kysymyksistä ja yksi näistä mun mielestä liittyy kadonneisiin lapsiin. 116000. Tätä ei varmaan kunnolla täytäntöön pantu yhtään missään. Sitten vielä lopuksi ihan vain teille tiedonantona, koska monet ehkä muistatte sen, että me keskustelimme eurooppalaista puhelinnumerotilasta, koska oli sellainen säädös, että ihmiset voisivat hakea eurooppalaista puhelinnumeroa, joka toimisi kaikki, kaikkialla 3823 alkuisnumerot, mutta näyttää siltä, että kysyntää ei kovinkaan paljon ole. Ja tämä jää tavallaan käyttämättömäksi. Meidän me ehdotimmekin, että komissio, jos ei se itse mitään tekisi, niin sen pitäisi pohtia, onko mahdollista, että joku kaupainoperaattori operaattori pääsikö joku muu taho tätä mielenkiintoista, tällaista 383 palvelua, mutta ilmeisesti kysyntää ei juurikaan ole eikä kiinnostusta. Tässä jotakin yleisiä kohtia. Varmasti voidaan laatia lisätarkistuksia, koska pidin tämän lausunnon mitoissa, mutta toivon, että lokakuun loppuun mennessä saan panostusta myös muista poliittisista ja tällä hetkellä Rova Verhoen taitaa olla ainoa virallinen varjoesittelijä, joka tekee työtä kanssani. Tiedän, että häntä tämä aihe kovasti kiinnostaa. En ole varma, aikovatko SD-ryhmä ja muut nimittää ketään. Mutta jos joku haluaa laatia tarkistuksia tai muuta, niin tervetuloa vaan. Tämä näistä taustoista. Nyt pyydänkin Rova Verhoen ja puhumaan, tai kuka tahansa muukin, jos haluaa, niin olkaa hyvä ja sitten annan puheenvuoron pääosasto Connect jäsenille. Heitähän on aika paljonkin paikalla, mutta edustaja Verhoyen ensin ja sitten muut mahdollisesti. Zunächst einmal vielen Dank. Ensinnäkin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yhteistyötä teidän kanssanne esittelijänä on ilahduttanut minua erittäin paljon, kun nyt olemme näin hyvää yhteistyötä tehneet ja haluan kiittää siitä aivan aluksi. No, mietinnössä otetaan hyvin paljon tärkeitä asioita esille, kuvataan näitä yksityiskohtia, yksittäisiä tapauksia ja tässä tehdään selväksi se, mitä tuo verkkoneutraalius sitten ylipäätään teidän käsityksenne mukaisesti tarkoittaa. Mutta meidän täytyy vielä tässä painottaa sitä, että varsinkin tässä liikenteen hallinnassa voi olla jotakin kilpailuesteitä, jos ei tarkkaan pidetä silmällä sitä, millaisia kehityskulkuja siellä on. No nyt tämä on toiminut tähän mennessä näiden verkkojen kautta äh, best efforts sääntöjen mukaisesti, eli se mikä on parhaiten ollut saatavilla, se on toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla, ja mielestäni tämä pitäisi tulevaisuudessakin pysyä sellaisena, eli se missä näitä palveluja tarjotaan tiettyjen verkkojen kautta, että ne ovat myöskin saatavilla. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että uusien mallien kanssa ei tule tätä bundling-ilmiötä. Te puhutte tästä myöskin se, että tulisi kilpailun vääristymistä ja keskittymistä liikaa sisällön osalta. Uskon, että tässä täytyy tehdä, tehdä selväksi se, että yhtäältä totta kai palvelun tarjoajien edut ovat tässä mukana. He ovat myöskin tällä sisältömarkkinoilla mukana, mutta että tällä on totta kai myöskin vaikutuksia näihin eri markkinan osa-alueisiin, ja se voi sitten myöskin johtaa kilpailun vääristymiseen. No sitten eräs asia, mihin haluaisin täydentää vielä, ne ovat nämä personal hotspots-mahdollisuukset. Ja yritykset usein tämän blokeeravat, eli vaikka minulla on yksityishenkilön voimassa oleva sopimus, niin en voi tällaiseen yksityishotspottiin kuitenkaan saada yhteyttä. Eli siis voin pakottaa yksityishenkilöt tässä solmimaan lisääntäsopimuksen, vaikka se ole teknisesti mahdollista. Eli jos nyt ajatellaan tätä televiestintäpakettia ja sen täytäntöönpanoa, niin täytyy pohtia, miten nämä tekniset mahdollisuudet ovat tällä välin edenneet, millaisia täydentäviä asioita tässä täytyy tehdä, jotta voidaan myöskin tulevaisuudessa antaa hyviä tarjouksia, kun ajatellaan tekniikan kehittymistä. Tämä voi johtaa palvelujen rajoittumiseen ja myöskin siihen, että avoimuus ei enää pysy. No, tästä verkkoneutraaliudesta puhutaan myöskin siinä yhteydessä, että mietitään, että onko sopimus avoin vai ei. Tämä on se pohja. Täytyy tarjota kuluttajille tällaisia niin kysymyksiä, jotka liittyvät, että kuinka paljon dataa sitten siirretään sekunnissa, niin eh, tämä ei ole mikään eh, sellainen fakta, että sopimus voitaisiin siltä pohjalta solmia. Eli tarvitsemme sitovat säännöt ja avoimet, avoimet sellaiset myöskin, ja sekin tulisi tässä mainita. No, tässä televiestintäpaketissa meidän tulisi pohtia myöskin sitä, eh, siis yhtä toista asiaa, joka tähän liittyy. Kyseessähän on yleispalveludirektiivi. Miten voitaisiin tässä myöskin laajakaista verkostoa maaseudulla parantaa ja viitata siihen, että televiestintäpalvelut mobiilisaralla voitaisiin ottaa voimakkaammin mukaan, kun ajatellaan tätä yleispalveludirektiiviä. Ja tavoite, mikä meillä oikeastaan on se, että saataisiin nämä peruspalvelut paremmin aikaiseksi ja taattua myöskin laajakaista alalla. No, seuraavan viikkojen aikana varmasti tässä vielä kollegat kiinnittävät huomiota erinäisiin seikkoihin, jotta voimme tämän sitten saada elokuuhun mennessä päätökseen. Ja sitten tämä lausunto voidaan sitten liittää näihin EVPn suosituksiin ja voisimme sitten kesätauon jälkeen tämän lausuntomme toimittaa eteenpäin. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much for those contributions. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tiedän, että olet tehnyt tässä paljon työtä myös, koska olemme tehneet yhteistyötä eri alueilla. Siksi on varsin hyvä, että voimme näissä kysymyksissä myös edetä. Haluaako joku muu, missä tahansa ryhmästä puheenvuoron? Tämä on hiukan yksipuolisesti tämä keskustelu tänään. No sitten annankin puheenvuoron komissiolle kuka haluaa puhua. Olkaa hyvä. Yeah. yeah. Sorry, could you introduce yourself to us? Voisitko vielä esittäytyä? I'm Peter Schuckman from DigiConnect. Connect. Hi. Um, thanks, thank you. Kiitokset. Olen Connect-pääosastosta. Kiitos kun kutsuitte komission tänne puhumaan tästä luonnoksesta sähköisestä viestinnästä ja muutama ajatus tämän puitteiston kokonaisuudelleen tarkastelusta. Kuten muistutitte, niin 2009 pakettia jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet ja me olemme nyt voineet arvioida asiaa ja päätyä siihen, mitä tarvitaan vielä enemmän. Eli on vähän liian varhaista nyt saada kokonaiskuvaa asiasta. Tämähän hyväksyttiin 2009, mutta kun me valmistelemme seuraavaa komissiovaltuutusta, niin kyllä varmasti puitteistoa tarkastelemme myös kaiken kattavasti. Ja sitten me tähän menee vielä muutama vuosi ennen kuin se saadaan päättyä loppuun, mutta kuitenkin kiireistä huomiota vaaditaan seuraaviin asioihin digitaalinen talous liittyy talouskasvuun työllisyyteen, eli sitä ole vielä riittävästi hyödynnetty unionissa, sillä meillä ei ole vielä oikeita televiestinnän sisämarkkinoita ja me olemme saaneet tästä arvion, että tästä tulisi etua 110 miljardia euroa vuodessa, jos meillä olisi tällaiset täysin toimivat siis televiestintä sisämarkkinat. Ja me ehdotammekin konkreettisia toimia, jotta esteet voitaisiin poistaa tällaisilta sisämarkkinoilta. Televiestintä sisämarkkinat tarkoittavat sitä, että kansalaiset ja liike-elämä pystyisi tarjota, tarjoamaan ja käyttämään palveluja kaikkialla Euroopassa ja, myös, ja käyttämään niitä ja voisivat tarjota tällaisia palveluja mistä tahansa päin Eurooppaa ja myös viemään tällaista laajempaa taloutta eteenpäin, kun tarjottaisiin laadukkaita valinnan vaihtoehtoja ja myös tuotaisiin uusia innovointeja ja tästä tulisi myös etua julkisille palveluille. Olemme samaa mieltä siitä teidän kanssanne, että kuluttajakysymykset ovat aivan olennaisella sijalla näissä kysymyksissä. Kuten varapuheenjohtajakin äskettäin sanoi komissiosta tässä valiokunnassa käydessään, että tässä on myös yhtenäistettävä verkkovierailumaksuja. Ja me olemme Harborin kanssa samaa mieltä siitä, että nykyinen, nykyistä puitteistoa tarvi, täytyy vahvistaa avoimuuden lisäämiseksi myös palveluntarjoajan vaihtamisen näkökulmasta. Ja minä haluaisin puheenvuoroni päättää kiittämällä tuestanne varapuheenjohtaja Kruusille. Se on oikein rohkaisevaa äh, nyt tulevana. Ja odottelemme tulevaa yhteistyötä aloitteen tiimoilta innoissamme. Kiitos. Well, thank you for that contribution. Kiitoksia vielä tästä uudelleen tarkastelusta. Ensimmäinen lauseke, jonka mietintöön tai tekstiin laitoin, oli vastapoi tavallaan sille, mitä Robert Trautman Itressä teki, jos me pyrimme sovittamaan työmme yhteen niin, että nämä kaksi elementtiä voidaan linkittää yhteen. Tässä haluaisin vain osoittaa, että me teemme hyvää yhteistyötä niin kuin olemme tehneet 2007-2008 vuosina myös. Ja mielestäni on tällainen lisälauseke, jonka otin mukaan yleispalveluista laajakaistasta. Se ei tainnut kuulua alunperäiseen ehdotukseen. Mutta teillä on joka tapauksessa tämä vielä nähdä, koska tämä saattaa kiinnostaa. Mutta tämä yhdistää myös meidän työmme alkuperäiseen yleispalveluun ja näihin kilpailukykyisen rakenteisiin ja esteettömään pääsyyn infrastruktuureihin varmasti tulemme tekemään Rovat Rautmanin kanssa hyvää yhteistyötä. 28. elokuuta siihen mennessä haluaisin tehdä tarkistuksia ja jos muut ryhmät haluavat antaa panoksensa, tervetuloa. Sitten me keskustelemme ja äänestämme 5. syyskuuta. Yritän kutsua koolle kokouksen sitten, kun lomilta palataan. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistaa. Se liittyy paljon digitaalisiin sisämarkkinoihin myös. Elektroniset tunnistamis- ja luottamuspalvelut elektronisissa transaktioissa sisämarkkinoilla esittelen Rova Gallo. Tämä on lausunto teollisuusasevaliokunnasta. Meidän pitää hyväksyä tämä huomenna, koska teosvaliokunta hyväksyy oman mietintönsä 18. ja 19. syyskuuta. Me tulemme käsittelemään jotakin kompromissitarkistuksia, joita te olette laatineet ja varmasti teillä on ne jo jaettu. Niitä taitaa olla 14 kompromissia. Nyt sitten katsotaan, ketä varjoistelijasta on paikalla. Tämä Prendegast SD-ryhmästä, entä muita. Herra Buzoi on poistunut, joten ja herra Kreutzmann on vielä paikalla. Herra Engström ei ole paikalla, mutta minä olen kyllä paikalla, joten kyllä varmasti pystymme vastaamaan Rova Galo, joka saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä tahtoisin aloittaa kiittämällä kaikkia kollegoita, jotka ovat tukeneet minua lähestulkoon täysin ja ovat myös kertoneet minulle mielipiteensä näistä kompromissiehdotuksista, joita olemme ehdottaneet. Nyt ehdottaisin muutama asian siitä, mistä olemme yksimielisiä pitki, pit, pit, pitemmittä puheitta. Eli ensiksikin me olemme paljon pohtineet artiklaa 2, sen kohtaa 1 ja 2 ja niiden uudistamista, eli soveltamisalaa ja sen muuttamista. Me tarvitsemme selkeän oikeusperustan, jossa hävennetään oikeus epävarmuus, jota aikaisemmin komissio, aikaisemmassa komission ehdotuksessa oikeastaan oli aika paljonkin, jotta voisimme luoda tehokkaan vastavuoroisen tunnustamisen sähköiselle tunnistamisjärjestelmälle niille, joita jäsenvaltiot ovat toisilleen ilmoittaneet ja myös sähköiseen luottamuspalveluun nähden. Toinen asia, johon me myös olemme löytäneet yhteisymmärryksen liittyy siihen, että me löytäisimme, puhuisimme kahdesta uudesta artiklasta. Ensiksikin puhuttaisiin tällaisesta käyttöohjeesta ikään kuin jota pitäisi jäsenvaltion noudattaa, kun tuo turvallisuus epäonnistuu sähköisessä tunnistamisessa tai itse virallistamisessa. Meillä on myös lisäartikla, toinen artikla, joka täsmentää jäsenvaltioiden vastuun edelleenkin tähän sähköiseen tunnustamiseen. Ja tuo sähköisen tunnustamisen järjestelmän yksi olennaisista asioista on se, että en pyrkinyt tuota yhteentoimivuutta heikentämään suhteessa turvallisuus enimmäisvaatimuksiin. nimittäin halua sähköisiä sisämarkkinoita heikentää. Mehän kiinnitämme ponnistelumme juuri tähän asiaan ja olen sitä mieltä pikemminkin, että jos meillä on vähimmäisvaatimusperusteet turvallisuudelle, niin me takaamme pikemminkin tuon yhteen toimivuuden, joten kun otamme jäsenvaltioiden välisen luottamuksen uudelle, käyttöön, niin me myös pystymme poistamaan sähköisen sisämarkkinoiden viimeisimmät esteet. Ja nyt palaan sitten toiseen asiaan, eli sähköiset luottamuspalvelut. Siinäkin olemme tehneet yhteistyötä kollegoideni kanssa vahvistaaksemme tekstin oikeusperustaa ja erityisesti palveluntarjoajien vastuuta ja suhteessa kolmansiin maihin erityisesti. Ja me olemme käyneet läpi sitä, mikä on edeltävän direktiivin pohjalta toiminut, siis tuon vuoden 1999 direktiivin pohjalta toiminut, ja olemme pyrkineet täsmentämään alkuperäistä komission ehdotusta entisestään. Ja vielä viimeiseksi yksinkertaistamaankin olemme pyrkineet tätä artiklaa 17, jossa puhutaan laadukkaiden luottamuspalvelujen avaamisesta sekä palvelun tarjoajan laadun näkökulmasta että myös valvontaviranomaisten työn parantamisen näkökulmasta. Ja kuten jo tuli sanottua, niin tähän on 14 kompromissitarkistusta tarjolla ja uskoisin, että näiden, tämän tekstin takana on suuri yhteisymmärrys, mutta äh, tässä olen toki käytettävissänne keskustellakseni asioista lisää ja vastatakseni myös mahdollisiin kysymyksiin, mutta kiitän teitä huomiostanne. Uh, right, so uh, who would like to respond? Kiitoksia. Kuka haluaisi puheenvuoron? Herra Kreutzmann, te ehkä korvaat täällä herra Musoita. Ja, vielen Dank, Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja, kun ajatellaan sitä laajaa tukea, mitä näihin komission esityksiin on saatu, niin puhun lyhyesti pääsitte hyvään lopputulokseen ja saitte järkevät ratkaisut aikaiseksi tärkeimpiin kysymyksiin, mutta tämä sähköisen tunnistusjärjestelmän käyttö, joilla on alhainen turvallisuustaso. Haluaisin puhua niistä, niin tiedän, että komissio ei ole täysin onnellinen tähän kompromissiin, koska osittain se ei ole ehdotuksen ajatuksen mukainen. Tässä piti pohtia sisämarkkina, sisämarkkinaperiaatteiden ja palvelun turvallisuuden välillä. Eli ei voi olla niin, että jos on tällainen palvelu, johon kuuluu tunnussana. Tästä käytetään toisessa maassa, jos siellä voidaan käyttää paljon turvallisempaa korttijärjestelmää. Eli tässä meillä, meidän pitää edellyttää samaa turvallisuustasoa, se on järkevää. Mutta tietysti tietyt tekniset vaatimukset ö, täytyy esittää rajat ylittäville palveluille silloin, jos ne eivät ole kohtuuttomia. Mielestäni kompromissi on hyvä myöskin kantaa jäsenvaltioiden vastuuta rikkomusten osalta. Nämä kaksi tärkeää asiaa täytyy säännellä, ja näin komission ehdotuksessa oli tehtykin. Lisäksi me tarkistuksestamme avulla yritämme parantamaan joitakin eh, epäjohdonmukaisuuksia, joiden tarkoitus helpottaa tätä, joten tätä käytetään nyt myöskin yksityishenkilöiden kohdalla, paitsi jos sisäisessä ryhmässä on päästy toiseen yhteisymmärrykseen. Myöskin eh, luottamuspalvelujen tarjoajien eh, kohdalla olemme tehneet parannuksia ja tarkoitus on siis pitää huoli turvallisuudesta. Toivon, että teollisuusvaliokunnassa, eh, jossa myöskin työstän tätä ehdotusta, eh, voimme ottaa huomioon nämä eh, tarkistukset. Ei tässä nyt kuitenkaan pyörää tarvitse keksiä uudestaan. Toivon hyvää yhteistyötä ja haluan kiittää esittelijä Galloa kollegani puolesta ja toivon, että esityksemme saavat laajaa tukea. Kiitos. Good. Um, just as a shadow my... Hyvä. Oman ryhmäni varjoistelijana haluaisin myös sanoa, että ovat erittäin hyviä kompromissitarkistuksia. Haluan kiittää Mario Galloa hänen tekemästään työstä. Me tulemme näitä huomioon tukemaan ja uskon, että tämä tulee olemaan tärkeää, jotta saadaan hyvä positiivinen tulos tästä paketista. Tiedän, että monet näistä liittyvät tehostetun yhteistyön sopimuksen ITREn kanssa, joten ne menevät siis suoraan täysistuntoon ilman tarkistuksia ITREstä. Se kuului tähän sopimuspakettiimme heidän kanssaan. Vielä jostakin muista kysymyksistä on iloinen, että Rova Gallo on ehdottanut EUn luottamusmerkkiä laatupalveluille ja toivottavasti koko valiokunta voi tätä tukea. Te ilmeisesti on annettu tukenne äänestyslistossa tälle ja se onkin meille tärkeää. Minä myös olen kanssanne samaa mieltä Kloismanin tarkistuksesta koskien nettisivun tunnistamista. Se on tärkeä kysymys, mutta meillä tulee olemaan tilaisuus puhua näistä vielä huomenna. Joten näyttää siltä, että saamme tyydyttävän paketin aikaan. Ellei sitten joku muu halua puheenvuoroa, eräs video on paikalla, säännöllinen vieraamme valiokunnassa. Meitä kiinnostaisi varmaan teidän kantanne näistä kompromisseista, koska tehän seuraatte asiaa myös päävaliokunnassa. Ehkä voisitte hiukan kommentoida ja kertoa, mikä, missä neuvostossa ollaan, voidaanko saada sopimusta aikaan tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Thank you very much, Mr. Chair. And... <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan. No, siitä ensin kiitän esittelijää erinomaisesta työstä. Uskomme, että kompromissitarkistukset tai suurin osa niistä on hyvä, ovat hyvä lisäys, jotta saadaan aikaan järkevä lopputeksti asetuksessa. Kuitenkin Meillä on joitakin varauksia, jotka liittyvät siihen, mitä tässä oikein ehdotetaan kahdessa parissa kompromississa, erityisesti tähän ensimmäiseen käsite sähköisestä tunnistamisesta, luottamuspalvelun tarjosta, se on otettu tähän mukaan, se ei tietenkään kuulu yhteen tämänhetkisten määritelmien kanssa asetuksessa luottamuspalvelujen tarjoajat liittyvät eri palveluihin, joita on tarjolla. Myös sähköiset identifiointimenettelyt. Tämä liittyy sitten, mitä sanottiin, yhteen toimivuudesta ja luottamuudesta eh, sähköisiin metodeihin. Me tietysti jaemme tämän pyrkimyksen siihen, että voitaisiin varmistaa yhteen toimivuus ja tunnustettaisiin sähköiset tunnistamiset, ettei se mitenkään haittaa turvallisuuspuolta näissä välineissä. Kuitenkin uskomme, että nämä pitäisi, tässä pitäisi keskittyä minimiturvallisuustason ja ottaa vastavuoroisuus esille käsitteenä, niin kuin kompromississa kolme todetaan. Tämä saattaisi johtaa epävarmuuteen sen suhteen, mikä, minkälaista pääsytasosta on kyse, mikä voitaisiin tarjota eurooppalaisille. Miksi? Koska eurooppalaiset kansalaiset pitäisi tunnustaa sähköiset tunnistimet, ja ne, ne, se on myös muissa jäsenvaltioissa, ja halutaan etukäteen tietää, voidaanko tällaisia keinoja hyväksyä myös sen maan ulkopuolella, jossa nämä on alun perin otettu käyttöön, koska turvallisuustasot liittyvät myös muihin osapuoliin, eikä tästä ole sovittu minimiturvallisuuden turvan yhteydessä, joka on kuitenkin pohjana ilmoituksille. Tässä mielessä vastavuoroisuus ei tule olemaan hyväksi kansalaisille, koska tähän on kaksi vaihetta. Jäsenvaltiot ensinnäkin sopivat siitä, mitkä turvatasot ovat, ja tämän lisäksi vielä, miten sanoisin, on ehkä epävarmuutta sen suhteen, mitä, mitä voidaan hyväksyä ja mitä ei, riippuen äh, Mm, jäsenvaltioiden valinnoissa. Sitten samassa kompromissitarkistuksessa on kommentti tai huomio asetukseen. Tässä puhutaan edusta, oikeudesta pohjasta. Se ei tee tätä mitenkään helpoksi. Ja toisaalta oikeudellinen perusta 149 artikla. Siinä komissio ainakin voi ottaa vastaan ja täytäntöön panna sitä, mitä toimi eh, vaativat. Tämä ehkä liittyy suoraan asetukseen, joka kuuluu jäsenvaltiolle. Ja vie, vieläkin ongelmallisempaa saattaa olla se, mutta nähtäväksi jää kompromissitarkistus numero kolme. Toinen osa tarkistusta, tarkistusta jossa tulee sellainen vaikutelma, että EU-toimielimet tai virastot pystyisivät välittämään tässä sähköisen tunnistamisen keinoja, ja tässä mielestäni, mielestäni mentäisiin yli sen, mitä tähän kuuluisi. Sitten toinen tärkeä kohta, joka pitää ottaa esille, liittyy turvallisuuskysymyksiin. Tämä on todella sellainen asia, joka, se mennään ihan oikeaan suuntaan. Tuemme tätä kovasti, koska tässä on aikaan avoimuutta ja sitä on selkeä velvoite, joka sitoo kaikkia osapuolia. Toisaalta olemme hiukan varauksellisia kompromissitarkoituksen 17 osaa kohtaan, joka liittyy siihen, mikä on, mikä on yhden, uuden osapuolen johdanto, joka on tässä asetuksessa, koska välttämättä se ei ole aihe, asetuksen aiheenakaan. Tämä ei tarkoita, että se, mitä löytyy kohdasta kaksi, missä ehdotetaan kompromissia seitsemän, etteikö se toteutus päinvastoin, mutta jäsenvaltioiden pitää hoitaa nämä asiat kansallisella tasolla ja järjestöt, jotka ovat käytössä, Mm, eri valtioissa. Sitten vielä jotakin kompromissista kahdeksan. on säädös kohdassa B, joka liittyy siihen, että tunnustetaan luot nettopalvelun tarjoaja silloin, kun näitä palveluita tarjotaan kolmannessa maassa. Uskomme, että tämä on myös tärkeä kohta. Se liittyy myös siihen, mitä löytyy kompromissista numero yhdeksän, koska kun otetaan mukaan direktiivistä tämä säädös antaa mahdollisuuden mille tahansa luottopalvelun tarjoajalle jäsenvaltiossa taata asia myös kolmannen maan edustajalle ilman, että mitenkään voi varmistua siitä, että asianmukaista huolellisuutta löytyy kolmannen maan tarjoajan kohdalta. Ja vieläkin tärkeämpää hän ei pysty ottamaan mitään vastuuta siihen, sen suhteen, minkälainen valvonta tai vastaavat toimet ovat käytössä, jolla varmistettaisiin se, että otettaisiin asianmukaisella tavalla huomioon toiminta tällaisen palveluntarjoajan kohdalla. Sama koskee akkreditaatiokysymystä. tässä jäsenvaltiossa saattaa olla sellainen jäsenvaltio, joka on ehkä hyväksynyt palveluntarjoajan ja tunnustanut hänet. Ja sitten voidaan tarjota palveluita, jotka, joita voidaan määritellä luot, sähköisiksi luottamuspalveluiksi Kolmannessa maassa hän voi saada myös toimintaluvan ilman, että on mitään mahdollisuutta varmistua siitä, että asianmukaista huolellisuutta käytetään tai se voidaan taata myös tässä kolmannessa maassa. Ja sitten kun tällainen tunnustaminen on tapahtunut joko luottamuspalvelun tarjoajan kohdalla tai jäsenvaltiossa, jossa on tapahtunut kolmannen maan suhteen, niin silloin kaikki muut jäsenvaltiot joutuvat hyväksymään tämän säädöksen että palvelua tarjotaan kolmassa maissa myös ja silloin tämä on virallistettu ja se saattaa olla varsin tärkeä elementti, joka pitää ottaa huomioon. Erityisesti jos tarkastellaan, minkälaisia vääristymiä tällaiset tunnustamiset saattavat aiheuttaa. Vielä lopuksi pieni kommentti kompromissista 14. Siellä on lauseke sähköisten ja fyysisten tunnistimen kohdalla tai sinettien kohdalla. Tämä ei nyt oikein kielestä toimi, kun ajatellaan sähköisten sinettien juridista arvoa, merkitystä, Tämä ehkä saattaa johtaa ongelmiin niissä jäsenvaltioissa, joissa fyysiset leimat ovat ihan eri merkityksisiä, erityisesti mitä tulee virallisiin asiakirjoihin järjestelmissä, jossa, maissa, joissa on notarijärjestelmä käytössä. Muutoin uskon, että kompromissit, tarkistukset ovat varsin hyvä panos tähän keskusteluun. Vielä lopuksi mikä tilanne on neuvostossa, kuinka todennäköistä on, että voimme lähentää kantamme. Ehkä voin sanoa vain sen, mitä itse olen saanut mm, feedbackinä. Ja monet asiat, joista vielä keskustellaan neuvostossa, ovat esillä myös kompromisseissa. Näen tällaisia lähestymiskohtia myös asioissa, joita komissio ehkä ei jaa, mutta kaiken kaikkiaan en näe mitään sellaista, joka olisi jonkinlainen este sille, että jotkut kannat voisi lähestyä. Kiitoksia. Well, I think that's extremely helpful. Um, but... Kiitos. No, tämä on erittäin hyödyllistä, koska meidän täytyy todellakin edistyä tässä kun ajatellaan tätä digitaali yhtenäismarkkinapakettia, ja koska päätöslausuma meni läpi viime viikolla, niin tämä on ollut selkeästi osa välineistöä, jota tarvitsemme, jotta digitaalisisämarkkinat edistyvät. Sitten pääsemme takaisin Maria Galloon. Ehkäpä hän voisi tässä vetää langat yhteen ennen kuin nyt sitten äänestämme tästä asiasta huomenna. Ole hyvä. Oui, comme vous, monsieur le président. Niin, kuten tekin puheenjohtaja, minä olin kovasti kiinnostunut näistä eri kommenteista, joita kuulimme komission suusta kompromissirotuksiin. Meidän täytyy niitä tutkailla tässä vielä ennen huomista, mutta uskoisin, että työ on pääosin tehty. Ja vielä tähän viimeisimpään huomioon, eli eroihin jäsenvaltioihin, joilla on virallisia asiakirjoja ja notaareja, ja niistä taas, joilla ei ole. Ei tämä ole ensimmäinen asia eikä myöskään viimeinen asia, jossa ajaudumme juuri tähän hankaluuteen. Juuri valiokunnassa, oikeusvaliokunnassa minä vastaan perintökysymyksistä, ja uskokaa vain, että tilanne oli paljon huonompi ja hankalampi kuin tässä asiassa. Joten luulen, että nämä pikkuruiset vaikeudet, joita on nyt löydetty, voidaan ratkaista ja me voimme huomenna äänestää tästä asiasta mm, näiden 14 kompromissiehdotuksen pohjalta ja kiitän teitä. Well, thank you very much for your... Paljon kiitoksia työstäsi tässä ja sinä olet myöskin ITRE-valiokunnan jäsen ja edustat siellä meidän intressejämme ja toivottavasti myöskin osallistut kolmikantaan jos teollisuusvaliokunta näin haluaa, että se haluaa saada sopimuksen aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Niin tämä turvallisuusdirektiivi, jota Schwab käsitteli, niin se nyt hiukan sekoitti tässä. Niin siis selvä. Ja mennään sitten eteenpäin. Tässä olemme hiukan ajasta edellä, joten haluan tarkistaa, että kaikki ovat paikalla seuraava asian käsittely piti aloittaa 17.25. Voimme siis pitää pienen viiden minuutin tauon. We'll just take a very short break. Pidämme pikkuruisen tauon pari minuuttia, jotta varmistamme, että kaikki ovat paikalla seuraavan asian käsittelyä varten. Good. Um, so I think we're now up to our due starting time, so I hope... No niin, pyytäisi, että kollega Manders äh, hoitaisi neuvottelunsa tuolla ulkopuolella. Meillä on yksi asia vielä ennen kuin pääsemme tuohon. Niin siis yksi vielä. Toivotan sydämesti tervetulleeksi edustaja Irigoyen Perefin, joka esittelee meille seuraavan aiheen. Ja tämä on siis äh, lausunto mille, Aha, tämän teemme siis ympäristövaliokunnalle. Joten täällä on merkitystä meidän työskentelyllemme sisämarkkinoiden ja tietoyhteiskunnan parissa. Meillä on lausuntoluonnos edustaja Irigojen Perethiltä ja pyydän, että hän esittelee sen tuota pikaa. Ja sitten annan varjoesittelijöille puheenvuoro. Meillä on täällä Rova Pietikäinen, ja sitten täällä myöskin Christian Buzoita edustaa toinen henkilö, en tiedä, onko täällä vihreitä kukaan paikalla. Ja meillä on myöskin komission edustaja täällä. Kuka tulee puhumaan komission nimissä? Se Linde Schwarz, aha, selvä. Annan sitten sinulle hetken päästä puheenvuoron, kun olemme kuulleet Give you a brief uh, explanation of the Yale's action plan and from the committee. Voin antaa lyhyen selvityksen tästä toimintasuunnasta komissiosta. Yes. Kuulisimmeko ensin tässä valmistelijaa ja sitten, sitten teitä tämän jälkeen. Hyvä, kiitos. No niin, kaikki ovat nyt läsnä, joten annan edustaja Irigoyen Peresille mietinnön. Hän voi esitellä meille lausuntonsa. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Sabemos que Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa vanhentuu ja siksi julkinen sen terveydenhuollon kustannukset kasvavat tulevina vuosinakin ja meidän täytyy nyt ryhtyä perinpohjaisesti uudistamaan tätä järjestelmää, jotta voimme taata terveyspalvelujen laadun ja kaikki myös pääsevät palvelujen piiriin Terveys on hyvinvointivaltion yksi peruspilareista. Informaatioteknologia ja tietysti kuuluu meidän, ja viestintä kuuluu meidän jokapäiväisen elämäämme, mutta sen käyttäminen terveysalalla on suhteellisen uusi asia, ja edelleen on melkoisesti esteitä niiden parempaa täytäntöönpanoa varten. Erityisesti ammatinharjoittajat ja myös potilaat tuntevat tämän järjestelmän aika huonosti, eikä myöskään ole riittävän hyvää puitteistoa ja myös alkukustannukset näiden käyttöönottoon ovat varsin korkeat. Sähköinen terveydenhuoltojärjestelmä kuitenkin voi parantaa elämänlaatua ja myös kansalaisten tilannetta kun palvelujen tehokkuus voi parantua ja myös innovaatiot myös edistyvät terveysalalla. Ja siitä syystä olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on esittänyt tämän uuden toimintasuunnitelman, joka uudistaa tuota aikaisempaa toimintasuunnitelmaa ja siinä esitetään uusia keinoja ja näin myös parannetaan pääsyä terveyspalvelujen piiriin ja myös taataan tasa-arvo Euroopan kansalaisten välillä näissä kysymyksissä. Ja näin myös on tehty oikeusasioista tutkimus sähköisen terveydenhuollon kysymyksistä. Me pidämme myös muutamia kysymyksiä tärkeinä ja niistä seuraavat ovat juuri ne, että meillä olisi tehokkaat välineet korvausjärjestelmässä ja myös vastuu- ja tietosuoja asiat rajat. Jäsenvaltioiden käymät keskustelut korvausjärjestelmästä tulevat, ai, ai, toivo, toivomme niiden tulevan äkkiä käytännönläheisiksi ja toivomme, että komissio myös valvoisi tieto, ammattihenkilöiden tietosuojaa tasoa. Se on olennaista kansalaisten suojelun kannalta ja myös potilaiden luottamusten kannalta terveyspalveluihin sähköisessä muodossa ja myös, jotta tämä järjestelmä toimisi oikein ja voitaisiin myös käyttää sähköistä viestintää entistä enemmän terveyspalvelujen piirissä. Lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että eivät kaikki kansalaiset eivätkä myöskään terveysalan ammatinharjoittajat tunne niin kovinkaan hyvin tällaisia tietoteknologian erilaisia välineitä ja siksi kaikille Euroopan unionin kansalaisille täytyy tarjota tietoa ja apua tälle alalle. Ja vielä kolmanneksi tahtoisimme, että pk-yritykset saisivat riittävästi tukea voidakseen päästä markkinoille myös tällä alalla. Ja neljänneksi täytyy myös muistaa tuo inhimillinen terveyspalvelujen puoli erityisesti, kun ajattelemme väestön vanhenemista. Ja vielä lopuksi toivomme komission tai julkaisua vuosittain etu, eh, edistymisestä, sähköisen terveyden kehittymisestä eri jäsenvaltioista jäsenvaltioissa. Kiitokset teille ja odottelen tässä ajatuksianne. Tarkistukset pitäisi jättää neljänteen päivään syyskuuta mennessä. Kiitän. Paljon kiitoksia. Eli nyt sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Ensinnäkin varapuheenjohtajamme Sirpa Pietikäinen. Thank you. Uh... Kiitos. Haluaisin aloittaa nyt sillä tosialalla, että lausunto on lausunto. Ja tässä nyt rajallisesti voi vain kommentoida siinä, mutta haluaisin nyt painottaa muutamia asioita, jotka haluaisin nähdä tässä lausunnossa, on se, että mistä varat tulella, jotta voidaan käsitellä näitä e-health-aloitteita ja yhteen toimivia foorumeita. Ja todellakin toivon, että tämä e-health voisi olla Horizon 2020 lippulaiva-aloitteen osa, ja totta kai se myöskin linkitettäisiin tähän ikääntymisasiaan, koska tämä todellakin on asia, joka olisi hyödyksi siinä. Sitten toiseksi haluaisin nähdä ne kaikki kolme tasoa mukana tässä, siis sähköisen terminaalin kolme tasoa. Tämä on totta kai paras tai hyvä mahdollisuus parhaille mahdollisille asiantuntijoille olla mukana päätöksentekoprosessissa Euroopassa tai maailmassa ylipäänsä, jos meillä on nyt sitten lääkäri, joka on erikoistunut. Eli jos meillä tämä sähköinen terveydenhuollon järjestelmä toimii hyvin, niin voisi konsultoida ei ainoastaan lääkäreitä vaan myöskin tässä loppukäyttäjälle näitä asiakkaita itseään. Jos kyse on esimerkiksi EKG, EKGstä tai äh, röntgenkuvista. No sitten toinen taso on se, ja mehän tiedämme, että meillä ei ole riittäviä resursseja. Lääkäri on joko aina kotona tai menossa lääkäriluo. Eli vaikka meillä on hyvät hoitajat, niin meidän pitäisi tässä kehittää tätä farmasiapuolta ja myöskin sairaanhoitopuolta. Eli nämä voisivat toimia tässä ikään kuin lääkärin ja potilaan välissä. Ja tässä tulee tämä aktiivinen ikääntyminen jälleen mukaan kuvaan, koska me tiedämme, että vanhusten pitäisi saada lääkinnällistä hoitoa mahdollisimman nopeasti ja usein hoito tulee loppuvaiheessa, koska on vaikea saada hoitoa, tai sitten heidät pistetään jonoon. Ja jos esimerkiksi hoitaja voisi mennä kotiin ja voisi tarkistaa henkilön tilanteen ja sitten tämän e-healthin kautta, sähköisen järjestelmän kautta voisi sitten konsultoida lääkäriä, että mitä nyt sitten, miten hoito toteutetaan, millaista antibioottia tai millainen muu hoito on tarpeen, niin voisimme saada kohdennettua hyvin paljon paremmin ja tehokkaammin tässä tämän hoidon vanhuksille, mutta myöskin sellaisille henkilöille, jotka asuvat syrjäisillä alueilla. Sitten kolmas sektori, totta kai, ja, ja tämä puuttui tästä sähköisen terveydenhuollon aloitteista ja toivoisin komissiolta enemmän ehdotuksia eh, siihen, että annettaisiin enemmän kansalaisille, siis potilaille valtaa, eli miten voisimme eh, kasvattaa sitä, että ihmiset tai potilaat hoitaisivat itse itseään, auttaisivat itse itseään, koska testejä on hyvin paljon, EKG ja kaikkea, että miten voidaan valvoa tätä esimerkiksi älypuhelimen kautta. Jos me antaisimme ihmisille itselleen mahdollisuuden hoitaa omaa terveyttään ja konsultoida lääkäreitään suoraan tämän sähköisen järjestelmän kautta, niin Tämä on sellainen alue, jota voitaisiin vielä hiukan kasvattaa. Ja ehkä voitaisiin ehkäpä investoida tähän, tämä liittyy Horizon 2020 tai johonkin toiseen aloitteeseen, että voitaisiin tämänkaltaisia järjestelmiä kehittää, jotka monitoroivat ja valvovat ihmisten terveydentilaa. Se olisi hyvä, että tällainen olisi heidän käytettävissään ja tämän järjestelmän kautta heidät voitaisiin linkittää sitten terveydenhuoltopalveluihin. Noista viimeinen asiani liittyy siihen, että haluaisin nähdä enemmän konkreettisia ehdotuksia sekä lausunnossa että myöskin tässä ohjelmassa. Tiedän, miten vaikea tämä sitten on käytännön puolella. Olisi hienoa kuulla komissiolta tai keneltä hyvänsä, miten me käsittelemme nämä yhteentoimivuusongelmat eri järjestelmien välillä Euroopassa, koska nämä ovat hankalia järjestelmiä jopa yhdessä maassa, saati sitten laajemmalla alueella, mutta tämä on ennakkoedellytys millekään korkean tason ehdotuksille tai tavoitteille e-healthin kohdalla, jos järjestelmämme eivät neuvottele keskenään. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mrs. Kiitoksia, Rova Very much, President. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Varsin vaikea aihe. Vaikea laatia la- laadukasta lausuntoa, kun ajatellaan näitä rajallisia mahdollisuuksia, jotka meillä, meillä on annettu, mutta sanoisin kuitenkin, että suurin kysymyksistä kuuluu tähän ehdotettuun lausuntoon. Haluaisin ottaa esille joitakin asioita, Kyse ei ole vain siitä, että parannetaan äh, potilaiden terveydenhoidon ja Ra- taloudelliset rajoitukset ovat voimassa oikeastaan kaikissakin jäsenvaltioissa. Terveysbudjetteja leikataan, joten on todellakin tärkeää ja ratkaisevaa, että vaihdetaan parhaimpia käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken, miten voidaan hallinnoida näitä rajallisia resursseja ja silti parantaa pääsyä hoitoon. Ei mikään helppo tehtävä tämän takia. E-terveyden, sähköinen terveydenhuolto voisi tässä auttaa. Yritämme ehdottaa tällaisia käytäntöjä, ei vain mitä tulee sairauksien hoitoon, vaan myös koko terveysjärjestelmän hoitoon ja miten voitaisiin ottaa parhaimpia käyttö, esimerkkejä käyttöön. Myös tämä viittaa, liittyy sairaalajärjestelyihin sitten äh, potilaiden tai liikkuvuuteen, ammatillinen liikkuvuus, vaikkakin tämä on varsin hyvä tilaisuus ammattihenkilökunnalle harjoittaa tällaista vaihtoa siltikin. Tämä on haaste kansallistasolla aivan erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa josta vältetään terveydenhuoltohenkilökuntaa muihin maihin. Ja sähköinen terveydenhuolto voisi tässä antaa jotakin ratkaisumalleja, mutta sitten liittyy myös vastuukysymykset kun on käytössä sähköiset konsultaatiot, eikä käytetä vain palveluita kansallisella tasolla, vaan myös rajat ylittävää terveydenhuoltoa harjoitetaan. Ja erityisesti mitä tulee tapauksiin, jolloin ulkomaalaiset ammattihenkilöt antavat palveluita jonkun maan alueella potilaille kolmannesta jäsenvaltiosta. Silloin on kaikki mahdolliset kombinaatiot ja komplikaatiot myös jo esillä. Tietysti yhteen toimivuus, niin kuin kollega sanoi, se on todellinen haaste, mutta minä toivon, että komissio tulee tekemään joitakin ehdotuksia, voitaisiinko mahdollisesti investoida ja ratkaista tämä ongelma. Sitten tietotekniikan ymmärtäminen, terveyden kysymyksestä ymmärtäminen, se ei ole haasteena vain potilaalle ja vanhen, vanhentuneille välineillä, mutta on myös ihan ongelma saattaa olla terveysammattilaisille. Eh, Ole, voidaan sitten olettaa, että sen jälkeen kun on valmistunut lääketieteestä, niin silloin tietää jonkun verran tietotekniikasta, mutta eihän se vielä riitä. Tässä me puhumme ö, sähköisen terveydenhuollosta ja eri laista ongelmista, joita saattaa eteen tulla, mitä tulee potilaiden turvallisuuteen ja kun puhutaan potilasturvallisuudesta tietenkin ja myös näistä vastuukysymyksistä, kun tarjotaan sähköisiä terveyspalveluita, tähän liittyy tärkeänä kysymyksenä myös tietosuoja. Näitä kaikkia pitää selventää ja vahvistaa ja todennäköisesti kiinnittää niihin vieläkin enemmän huomiota jatkossa. Vielä lopuksi haluaisin ottaa esille pk-yritysmarkkinat, ei vain terveydenhoidossa, vaan myös IT-alueella. Tähän mennessä on valtavia, valtavasti pk-yrityksiä, jotka, pyrki, jotka välittävät uusia ratkaisuja sähköiseen terveydenhuoltoon tietotekniikan avulla, mutta nämä järjestelmät eivät ole yhteen toimivia, ne eivät sovi yhteen järjestelmänä ja todennäköisesti joudutaan harjoittamaan paljon suurempaa koulutusta, yhteistyötarve on suuri, ehkä pitäisi komission myös ohjata tätä yhteistyötä pk-yritysten suuntaan, jotka haluaisivat markkinoida tuotteitaan ja varmistaa, että yhteistyö täyttää mahdollisimman korkeat potilasturvallisuusvaatimukset. Now, um, Mrs. Seuraavaksi edustaja Ryyle. Paljon kiitoksia. Minä haluan nyt tässä ihailla rouva Paranovan tietoa. On hienoa kuulla teitä. Te todellakin annatte hyvän yleiskatsauksen näistä kysymyksistä. Haluaisin ainoastaan täsmätä yhden asian, joka on tärkeä, eli tämä vallanjako, miten me voimme sellaisten potilaiden kohdalla, eli siis nyt ajatellaan maaseutua, vanhempia ihmisiä, miten me voimme auttaa näitä niin, että ne, he pääsevät ylittämään digitaalisen kuilun, koska joille tämä digitalisointi on tarkoitettu, jos tarkoitus on sitten näitä tilanteita parantaa, niin heillä on suurimmat ongelmat. Ja tässä nyt sitten esitetään kysymys, miten tämä digitaalinen tai sähköinen kuilu voidaan poistaa, joka koskettaa lähinnä vanhempia ihmisiä ja joka myöskin vaikuttaa tähän konseptiin, koska se ei muuten tule tehoamaan. Uh, just a few points from me. Muutama asia myöskin minun ryhmäni puolelta ja me todellakin annamme lisäarvoa tähän työhön, jota ympäristöpääosasto tekee. Yksi asia, joka tässä nyt pomppaa esille, että on se, että tässä on paljon tietoa siitä asiasta, että komissio on oikeutusti sitä mieltä, että terveyssektorilla näitä mahdollisuuksia ei käytetä riittävästi. Ja totta kai, kuten me tiedämme, sairaaloiden nämä hankintakysymykset voivat olla erittäin monimutkaisia, joten tässä nyt täytyy muistuttaa, ja kollegat varmastikin tietävät, mitä, mitä on tulossa, jotka ovat olleet riittävän pitkän täällä. Eli kun ajatellaan julkisia hankintoja ja katson nyt Ryylen suuntaan, niin tämä todellakin sopii tähän, kun ajatellaan uusia innovointeja terveydenhuollossa, koska – näin voidaan tarjota uusia ratkaisuja ja nämä uudet ratkaisut voivat toimia. Sairaaloissa pitää yhdessä tutkia näitä ja testailla näitä uusia ratkaisuja. Ja tämä tulee olemaan hyvin arvokas asia. Ja tulen tekemään yhden tarkistuksen tähän ja toivon, että tämä pistetään eteenpäin, koska tämä on osa sitä pakettia, jota nyt tässä pyrimme työstämään neuvoston kanssa, mutta nämä innovointi asiat on otettu laajasti tässä, tai ne on hyväksytty laajasti. Eli tämä oli ensimmäinen asia. No sitten toiseksi tämä koulutus- ja kehityskysymys, sekin on äärimmäisen tärkeä. Ja kuten totesit, edustaja Ryle, että monissa tapauksissa me tässä, tämä koskettaa vanhempia ihmisiä. Eli tässä puhutaan tästä Eh, näistä ikä, ikään kuin harmaantuvasta taloudesta. Minäkin olen osa sitä. Eli tässä nyt voidaan katsoa myöskin ikään kuin hopeutumisen, mutta siis monet ihmiset, jotka nyt ikään kuin menevät kohti näitä hopeisia vuosia, niin ovat tässä käyttäjiä, mutta meidän pitäisi varmasti kouluttaa myöskin muita ihmisiä. Mutta kun nyt ajatellaan nuorisotyöttömyyttä ja investointeja, joita me nyt tähän kohdistamme, niin tämä on asia, jonka otin esille keskustelussamme viime torstaina. Me tiedämme, että on olemassa suuri taitovaje että ihmiset kehittelisivät näitä uusia järjestelmiä ja olisivat myöskin kykeneväisiä käyttämään tätä uutta tekniikkaa. Ja yksi prioriteeteista investoinneissa liittyen nuorisotyöttömyyteen on se, että kehitettäisiin näitä taitoja ja että sitten koko joukko nuoria auttaisi yrityksiä tulemaan tietoisemmaksi tekniikasta ja heitä voitaisiin käyttää myöskin tässä sähköisessä terveydenhuollossa koulu, tai he voisivat kouluttaa potilaita, että miten näitä kaikkia välineitä voitaisiin käyttää. Ja tässä on olemassa koko joukko hyötyjä, ei ainoastaan, että koulutetaan ihmisiä, vaan, vaan autetaan myöskin tässä talouksia ja terveyttä. Ja ehdottaisin tässä esitellä myöskin sen, että tämä voitaisiin ottaa mukaan. Ja sitten tämä tietosuojakysymys, joka täällä jo mainittiin. Uskon, että terveydenhuollon saralla on täysin selvää, nyt, ja tästä on myöskin julkaisuja olemassa, kun ajatellaan tätä tietokantoja, nämä ovat tietysti anonyymejä tietoja, potilastietoja, mutta on selvää, että monissa tilanteissa ö, edustaja Parvanova tässä nyt totesi tämän, että kun ajatellaan esimerkiksi syöpäpatologiaa ja nämä syöpätapaukset ovat äärimmäisen monimutkaisia, ajatellaan, että jokaisella potilaalla on aivan erilainen oireisto ja nyt sitten kun hoitoa pyritään kustomoidaan entistä enemmän, tekemään sitä henkilökohtaisemman, mutta se, että voidaan edistystä valvoa ja hoitoa, niin se kyllä auttaa siinä, että tätä syövän, syövän hoito kehittyy entistä enemmän. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tietosuojassa, että emme tässä jarruta tahtomattamme tämänkaltaisten tietokantojen kehitystä siten, että näitä tietoja voitaisiin käyttää ja analysoida. Totta kai aina tässä täytyy ottaa potilasluottamuksellisuus huomioon. Ja totta kai meillä kaikilla on huolenaiheita liittyen eh, siihen, miten nämä tutkimuslaitokset eh, saattaisivat olla mukana tässä ja estää tämän. Meidän täytyy varmistaa, että eh, kansalaisvapauksen valiokunnan kollegat myöskin vaikuttaisivat tähän. tässä minun panokseni tähän, haluaako joku valiokunnasta vielä ottaa osaa tähän keskusteluun? Niin, ole hyvä. I, uh, add, uh, one point after the... Saanko lisätä tähän vielä yhden asian? omasta puolestani mielestäni tietosuoja on aivan olennainen asia ja erityisesti tässä puhutaan genomitiedosta ja DNA-tiedoista, ja se voi tosiaan olla juuri tuota arkaluotoista tietoa, johon viittasit. Eli tämä on yksi uusi asia, joka on otettava myös huomioon. Kiitos. Um, in which case, um, I... No, tässä tapauksessa pyydän komissiota eli Rouva Devata. Toivottavasti nyt äänsin nimenne oikein. Ehkä voisitte kertoa meille hiukan lisää. Sitten annan vielä esittelijälle puheenvuoron lopuksi. So I will... Kiitoksia. Seuraan hänen kommentteja, joita sain ensinnäkin esiteltä. Hän korostaa sitä, että täytyy painostaa jäsenvaltioita etenemään ja korvata myös sähköisiä terveyspalveluita ollenkä Tämä keskustelu on alkanut jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee siihen, että otetaan huomioon kansalaisille tiedottaminen, heidän koulutuksensa, myös terveyshenkilökunnan kouluttaminen, kansalaisten kohdalla tämä tiedottaminen on varsin tärkeää, erityisesti niin kuin täällä korostettiin jo, otettiin huomioon vanhen, oppiväki. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa Euroopan innovaatiokumppanuutta aktiivisessa ikääntymisessä. Tässä tavoitteena on pitää vanhukset aktiivisena pidempään. Pitäisi ottaa mukaan myös terveysasioiden lukutaito tavallaan. Ja edelleen tietosuojasta komissio pitää tätä avainkysymyksenä erityisesti, koska kyseessä on terveyteen liittyvät tiedot. Mitä tilanne on nyt sellainen, että ensin pitää odottaa asetusluonnosta, että se hyväksyttäisiin, keskusteluthan jatkuvat, joten me emme voi kommentoida mitenkään tätä lopputulosta, mitä tulee tutkimukseen ja hyväksymismenettelyihin, luvanantoon. Jätämme tämän tavallaan teidän käsinne vielä. Sitten toinen asia, potilaiden mahdollisuuksista vaikuttaa. Tämän otti varjostelija esille, kuinka tärkeää heidän voimaannuttamisensa on. Haluaisin korostaa sitä, että potilaiden voimaannuttaminen otettiin mukaan terveyden mm, toimintasuunnitelmiin. Pyrimme todellakin kohdentamaan, kohdentamaan toimintaamme tähän myös digitaalisen agendan yhteydessä, jotta potilaat saisivat käsiinsä terveysrekistereitään ja tietoa näistä. Ja mitä tulee horisontti 20, yritämme ottaa tulevaisuudessa mukaan erilaista rahoitusta. Voisimme näin auttaa potilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa enemmän. Ja sitten yhteen toimivuudesta, kuten voitte nähdä, toimintasuunnitelma oli yksi avainkysymyksistä. Ja Paljonkin tullaan käsittelemään tätä yhteentoimivuutta, mutta ottaisin sillä yhden asian. Jotta lisättäisiin yhteentoimivuutta jäsenvaltioiden kesken, niin on tällainen e-health-verkosto, jonka potilaiden oikeuksien järjestö on laatinut. Tämä verkosto toimii nyt yh- tiedon yhteen toimivuuden kohdalla, sähköisten rekisterien kohdalla. Siis tarkoituksena tässä verkostossa on määritellä sellaiset tiedot, jossa annetaan tiivistämään potilaista. Tarkoituksena on hiukan tiivistää näitä terveysrekistereitä ja vaihtaa jäsenvaltiot voisivat vaihtaa tietoja työstämme tätä asiaa parhaillaan. Tämä auttaisi valtavasti, mitä tulee Euroopan potilaiden liikkuvuuteen. Tämä auttaisi myös jäsenvaltioita, koska nyt niillä on ongelmia täytäntöönpanna sähköisiä terveydenhoitopalveluita. Jos siis yhteen toimivuus toteutuisi, mitä tulee tiedottamisen, tiedonantoon, kun on matkoilla esimerkiksi, niin sitä olisi suuri hyöty. Verkossa tietysti toimivat. On, tästä on ollut jo tällaisia pilottihankkeita. On tehty tiivistä, ti, jos halutaan yhteen toimivuutta jäsenvaltioiden kesken, halutaan vaihtaa tietoa, niin silloin täytyy myös voida kääntää terveellisiä tietoja kielestä toiseen. Tämä on yksi EPSOS-ohjelman tuloksista. on se paikka, jossa vaihdamme myös parhaimpia käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken ja komission tehtävä on välittää näitä parhaimpia käytäntöjä ja levittää tietoa niistä jäsenvaltioille. Tämä, tämän takia olemme rahoittaneet Äh, erillistä nettisivustoa, jossa käsitellään e-hallintokysymyksiä, mutta myös sähköisen terveydenhuollon asiat ovat siellä esillä. Sitten täällä sanottiin, että tietoviestintäteknologiaa ei kunnolla käytä terveyspalveluissa. Me haluammekin tähän asiaan tarttua, koska tietotekniikalla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa ja tämä on juuri sellainen sektori, jossa olemme todella myöhässä ja yksi avainkysymyksistä, joiden kautta voidaan selittää näitä, tätä jälkeenjäämistä, on luottamuskysymys ja myös täytäntöönpano sähköisessä terveydenhuollossa jäsenvaltiotasolla. Se liittyy myös tähän ICT-puoleen. Meidän pitää parantaa kansallisten luottamusta, pitäisi löytää sähköisen terveydenhuollon ratkaisumalleja, samoin ammattihenkilökunta saattaa hiukan arastella, pitäisi pystyä takaamaan turvallisuus ja varmuus ja yksi toimintasuunnitelmasta, josta olemme ilmoittaneet jotta käsiteltäisiin tätä luottamuspuolta ja tietosuojaa. On tästä tehty vihreä, kirje, vihreä kirja. Se tulee ensi syksynä lokakuussa ja aloitamme varmasti myös konsultaation kuulemismenettelyn eri tahojen välillä, mitä tulee siihen, miten tätä on sovellettu terveydenalalla. Konsultaation myötä voidaan auttaa jäsenvaltioita ja voidaan myös lisätä äh, resurssien jakoa. Tällä hetkellä kyllä ymmärrämme, että nämä sovellukset eivät ehkä ole täysin turvallisia, eivät eikä täytä lain vaatimuksia EU-ssa. Siksi aloitamme ensin tämän kuulemisen. Otamme selvää, mitä voisimme tehdä EU-tasolla, jotta parantaisimme turvallisuutta ja sovellutusten luotettavuutta ja miten ne sopivat EU-oikeuden kanssa yhteen. Kiitos. Well, thank you very much for, uh... Kiitokset uh, saapumisestanne tänne iltapäivällä ja kiitos kun kerroitte meille näistä sisäpiirin tiedoista. Kiitokset. Ja sitten vielä Irigoyen Peres, haluatteko vielä sanoa muutaman sanan tähän loppuun? Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tässä nyt jo kuulimmekin, että tämä on vähän rajallinen, mutta teidän kommenttinne ovat vahvistaneet sitä paljonkin. Kuulimme myös eri asioista, joita pidän tärkeinä ottaa esille me olemme lähteneet liikkeelle erilaisista järjestelmistä eri jäsenvaltioissa ja minun valtion julkisen terveydenhuollon järjestelmän voisimme määritellä mainioksi ja erinomaiseksi. Sitä on käytetty ja siinä on käytetty myös uutta viestintä- ja tietoteknologiaa demokratisoidaksemme kansanterveysjärjestelmää ja olemme myös voineet käyttää parhaita asiantuntijoita hyväksemme. Täällä kuulemamme eh, kommentit Parvanovan suusta hyvistä käytänteistä, samoin kuin vaihdosta, hallinnan, hallinnollisesta vaihdosta, samoin kuin sairauksien hoidon tietojen vaihdosta, niin tietenkin tietoteknologia voi auttaa meitä tässäkin kysymyksessä. Lisäksi täytyy muistaa henkilötietojen suoja ja potilaiden suostumus tietojen käyttämiseen. Ja myös terveys, terveyden hyödyt elämässä täytyisi olla avuksi, kansalaisen avuksi. Ja täällä myös puhuttiin soveltamisalan käytöstä nuorten mukaan ottamiseksi tässä Euroopan unionissa varsinkin. Meillähän on hyvin monia työttömiä nuoria unionissa, eli nuoret voisivat osallistua ja auttaa vanhuksia ja vanhempia ihmisiä näiden tietoteknologisten välineiden käytössä. Ja kiitän kaikkia, jotka esittivät näkemyksiään tähän asiaan. Se on selvästi herättänyt innostusta ja kiinnostusta sähköisen terveydenhuollon näkökulmasta. Kiitoksia. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia, että johdit tätä työtä. Ja meillä on siis 4. syyskuuta tarkistusten jättämisen määräaika, joten tässä nyt on kyllä sitten hieno kesä edessä rannalla. Voi tarkastella näitä tai miettiä näitä tarkistuksia. Ja sitten 25. Syysi, syyskuuta tarkastelemme niitä, äänestämme lokakuussa. Ja sitten eteenpäin lokakuussa. Kiitos paljon tästä. Nyt sitten pääsemme viimeisen kohtaan tänä iltana. Tämä on toinen Mandersin mietintö, lainsäädäntömietintö. Kyseessä on Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistaminen sisämarkkinoilla. Eli siis tämä yksinkertaistaminen on tässä se päätavoite. Toivotaan ainakin, että näin käy. Meillä on 27 kompromissitarkistusta, jotka pitää käydä läpi ennen kuin äänestämme huomenna, joten tässä nyt sitten esittelijä voi esitellä nämä ja sitten meidän täytyy vastata tähän Aha, Karas itse on täällä paikalla. En nähnyt. Sinä luikahdit sisään tässä. Äh, herra Karas on täällä, samoin edustaja, äh, edustajat Ryyle, Styler ja minä, joten ensimmäistä kertaa tänään meillä on täällä täysi talo varjoesittelijöitä, joten tässä nyt voidaan jopa juhlistaa tätä. Aloitetaanpa nyt toinen Mandersilla. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluan kiittää Bozikaa. Hän teki erinomaista työtä. Ja haluan myöskin kiittää varjoesittelijöitä, koska tässä talossa eh, tapahtuu aina tällaisia viime hetken muutoksia. Eh, pitää sopia asioista viime hetkellä. No tämä on kyllä minun näkökulmastani ihan ok. Mutta me tässä yritimme löytää kompromisseja kaikkein tärkeimpiin kohtiin, joita eri poliittiset ryhmät esittivät. Joten me nyt teemme selkeän viittauksen niihin argumentteihin, että miksi autoa ei hyväksytä. Esimerkiksi, jos ei ole mitään vastuuvakuutusta. Mutta siis nyt on selkeä luettelo, ja tämä on kyllä minulla juristina äh, hieno juttu ja myöskin se, että kansalaiset eivät voi kahta kertaa rekisteröidä ajoneuvoaan ja että me viittaamme myöskin seuraamuksiin, jos ihmiset eivät ajoissa rekisteröi ajoneuvoaan. Kaikki nämä ovat kompromisseissa mukana. On hienoa, että olemme löytäneet yhteisen pohjan ja että varmistamme, että jos moottoriajoneuvoja käytetään yli kuuden kuukauden yhdessä jäsenvaltioissa – jäsenvaltio voi pyytää tätä henkilöä palamaan alueelle. Varmistamme myöskin, että nämä tunnustetaan vastavuoroisesti. Ja tämä oli Karasin kanta ja että voitaisiin käyttää myöskin rajat ylittävästi EU-ssa, mutta pitäisi olla myöskin linkitys tähän ammattikäyttäjään ja myöskin Eli uudelleen rekisteröinti tässä vastavuoroisesti tunnustettaisiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska auto saatetaan testata jollakin viikolla, sitten mennään toiseen maahan ja sitten auto testataan uudestaan ja tämä, no ihmiset eivät pidä siitä. Ja se on hyvin turhauttavaa kansalaisille. Ja sitten meillä on myöskin suojalausekkeita ajatellen petoksia mutta emme tässä mitenkään koske verotukseen. Ja olen erittäin iloinen siitä, että nyt käytetään Eukaris-järjestelmää Euroopassa kaiken kaikkiaan 16-17 jäsenvaltiota tätä käytti, eli että softa linkitetään kansalliseen tietokantaan, ne linkitetään toisiinsa ja sitten tämän ehdotuksen kautta meillä on tällainen eurooppalainen tietokanta, virtuaalinen tietokanta, Joten meillä on nämä kansalliset tietokannat, mutta me linkitämme ne toisiinsa tämän Eukarisjärjestelmän kautta. Ja tämä on hieno. Eli meillä on siis 27 kompromissia. Ja mielelläni kuulisin, niin yksi asia minun täytyy vielä mainita, 23, aivan viime metreillä otimme sen eli ensimmäiseen kohtaan, jo, jos kansallinen lainsäädäntö ei estä tätä, ja nyt me muutimme tämän hiukan myönteisemmäksi, ja tästä on ilmeisesti myöskin sopu, muutimme tämän sanamuoton, sop, eli on kansallisen, kansallisten sääntöjen kanssa yhteen sopiva, että käytetään unionin värejä, joten toivon, että voitte hyväksyä tämän. Sitten teimme tässä joitakin johdantaosan osan kappaleita vielä lisää. Tässä nyt täytyy siis selventää, että miksi jokin asia halutaan ottaa esille ja miksi meillä nyt on tällainen oikeusperusta kuin on tässä asetuksessa. Ja mielelläni kuulen kollegoiden kommentteja. Well, let's start with Otmar Karas then. Aloitetaanpa Otmar Karas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää erittäin paljon yhteistyö. Hänen ja muiden välillä oli erinomaista. Ja eittämättä me saimme hyvän kompromissin yhdessä aikaiseksi. Kompromissi sisältää kymmenen erilaista vaatimusta ja viimeinen muotoilu, mikä liittyy näihin eurooppalaisiin väreihin ja merkintöihin, niin minulla ei sitä vielä ole. Ja sanon täysin avoimesti, että tämä ei voi olla riittävän myönteinen – niin kuin tämän tässä juuri totesit, niin tämä on kyllä oikea tie, eli pyritään tuosta kielteisestä muotoilusta päästä myönteisen sellaiseen. Meillä täytyy olla tavoitteita sisämarkkinoilla, että saadaan nämä merkinnät, koska ne ovat myöskin ikään kuin käyntikortti Euroopan unionille. Kiitokset tästä. Thank you. Um, uh... So, who is next? Kiitos. Kuka sitten onkaan seuraava? Edustaja Style. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Haluaisin kiittää häntä. Hän on tehnyt kovasti työtä, lupasin avoin. Sama koskee kompromissitarkistuksia. Meidän ryhmämme kannalta katsottuna olemme tyytyväisiä että täällä on mukana siviilivastuuvakuutuksiin. Olisi hyvä, että kaikki autot ovat vakuutettuja ennen kuin ne pääsevät teille. Haluaisimme, että tämä tulee vielä mukaan tekstiin, kuten te tiedätte. Me tunnemme huolta kompromissista 27. Siinä vaaditaan sitten täytäntöönpanna, täytäntöönpanna aika on kolme vuotta, mistä on liian pitkä aika. Ehkä voitaisiin tehdä kompromissi kahdesta vuodesta ja haluaisin kuulla, mitä te olette tästä mieltä. Kuitenkin kaiken kaikkiaan 26 me tuomme on hyvä, että on yksinkertaiset rekisteröintisäännöt EU-ssa ja tässä toimitaan juuri tämän suuntaisesti, mutta myös kunnianhimoisesti. Mielestäni tämä mietintö on varsin hyvä, ei vain käytännön kannalta, vaan myös avataan tavallaan sisämarkkinoita ja voidaan toimia rajat ylittävää rikosta vastaan. kysymyksiä kiittäisin esittelijää ja muita ja huomenna sitten äänestämme. Kiitos. Äh, Heidi Rühle. Heidi Rühle. Ganz, ganz kurz. Minäkin voin puhua aivan lyhyesti. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että hän oli valmis tekemään kompromisseja. Se oli tärkeää. Toivon, että huomenna päästään hyvään päätökseen niin, että kompromissit myöskin tässä muodossa pitkälti hyväksytään, koska nyt sitten tässä neuvottelut neuvoston kanssa ovat edessä ja meidän etumme mukaista on se, että tämä mietintö saatettaisiin päätöksen tämän vaalikauden aikana. Tämä on melko tekninen mietintö, joten tässä nyt ei ole kovinkaan paljon sellaisia osa-alueita, joissa jouduttaisiin konfliktiin neuvoston kanssa. Olisi hienoa, jos tämän vuoden aikana tai ainakin seuraavan vuoden aikana saataisiin sitten täysistuntoon, mutta koska siis seuraavalla vaalikaudella me emme enää ole tässä mukana tässä työssä. So after this happy exchange about... Uh, no niin, siis ähm, ketkä tänne eivät sitten enää tulisikaan seuraavalle kaudelle. On. No niin, eli siis näistä tämän aiheen kohteista, eli yksinkertaistaminen ja siirtämisessä. Uskon, että tässä nimenomaan suurin osa esittelijän erinomaisesta työstä liittyy juuri tähän ja aika pitkälti olemme näistä kompromissiratkaisuista samaa mieltä ja Ryllen ajatukseen asian edistämisestä nopeasti, niin tukisin myös sitä, että Manders, hän on mainiosti tehnyt tätä työtä ja haluaisi laajentaa tätä soveltamisalaa myös enemmän. Ja muistan esimerkiksi tekstiilien merkintää asian, jossa me aika lailla onnistuimme harmonisoimaan näitä pesumerkintöjä, joita alkuperäisessä ehdotuksessa ei ollut. No sitten jos ajattelen esimerkiksi näitä veneiden ajokorttijärjestelmiä virkistysveneissä, lomaveneissä, niin samoin kävi silloin. No jos siis nyt ajattelen sitten moottoriajoneuvojen siirtämisasiaa ja sitä, että tämä moottoriajoneuvojen rekisteröinti ryhdyttäisiin muuttamaan ja olisiko niissä sitten radiotaajuus tunnistus olemassa, niin tämä on kyllä täysin koko ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelta. Anteeksi nyt, kun tässä kaadan kylmää vettä niskaasi, mutta se ei liity koko menettelytavan yksinkertaistamistavoitteeseen ja, ja meidän täytyisi miettiä nyt vain tätä moottorienovien siirtämistä ja niiden identifiointia. Tässä me olemme puhumassa kuitenkin nyt aivan uusista standardeista, aivan uudesta menettelytavasta ja uusista kustannuksista jäsenvaltioille. Ei meillä ole mitään pohjaa eikä perustaa näin toimia ja minun suositukseni kyllä kollegat olisi se, että meidän täytyisi hylätä tällaiset ajatukset ja jos me tahdomme eh, tätä käsiteltävän, niin tämä on kyllä sitten aivan eri asia kokonaisuudessaan. Ja tämä mm, rekisterikilpi asia, yhteiset rekisterikilvit, onko niissä unioniliput tai eivätkö, tämä on kyllä täysin ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolella ja huomautan, että me voimme olla täysin varmoja siitä, että jos me haluamme monimutkaistaa tämän asian käsittelyä neuvostossa ja jätämme nämä ehdotukset tähän tekstiin, niin kyllä aivan varmasti siinä on onnistumme. Joten eh, vaikka nämä ovatkin innostavia ja kiinnostavia Mandersin ajatuksia, niin se, että tässä nyt vain toi tuotaisiin joulukuusen alle entistä enemmän lahjoja eh, ja lisäkoristeita jo komission direktiiviin, niin se monimutkaista asioita kuin paljonkin. Jos me sitten haluamme tästä erillisen tekstin, niin, niin voidaan ehkä toimia, mutta haluan vain muistuttaa teitä siitä, että ehdotus eh, on puhuu näistä, tästä kansalaisten suurimmista valitusten aiheista sisämarkkinoilla, eivätkä, eivätkä he puhuneet mistään väreistä tai mistään radiotaajuuksista tai sen sellaisesta, vaan hitaasta rekisteröintijärjestelmästä ja rekisteröintijärjestelmän erinäisistä olennaisimmista kysymyksistä, ja siihen meidän täytyy keskittyä huomenna äänestäessämme ja sitten mennä neuvotteluihin neuvoston kanssa ja pyrkiä tuomaan tämä kansalais kansalaisten hyödyksi mitä pikimmin, mutta mielestäni nämä kaikki muut ajatukset monimutkaistavat asiaa aivan liian kanssa. Silence. Now, <laughs> Mrs. Gephardt, now, I've now tempted Mrs. Gephardt. olkaapa hyvä. Uh, anybody else want to have a go? Haluaako joku muu sanoa vielä sanasen? Uh, ich denke... Niin, minä uskon, että herra Mandersilla on aina aivan loistavia ideoita se on totta, mutta olette siinä oikeassa, että meidän täytyy vastata tässä ensisijaisesti kansalaisten kysymyksiin. Ja tämä oli yksi tärkeimmistä kysymyksistä, eli että tätä saadaan yksinkertaistettua kansalaisille, että he voivat viedä auton toiseen maahan, e, ilmoittaa sen siellä tai rekisteröidä sen siellä, ja että siellä ei sitten jatkuvasti tule joitakin ongelmia eteen, olivatpa ne jotakin lupaa tai testi ongelmia tai vakuutuksiin liittyviä kysymyksiä tai että hallinnot eivät tee yhteistyötä. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on kaikkein ikävin asia. Meidän pitäisi antaa näihin kysymyksiin vastaus, jotta kansalaiset todellakin näkevät Euroopan myönteisenä asiana. Meidän pitäisi todellakin keskittyä tähän asiaan, mutta haluaisin tehdä Mandersille kuitenkin sen tarjouksen, että tekisimme suullisen tai kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle, mitä tulee näihin muihin kysymyksiin. Mutta on totta, että meidän tulisi todellakin pitää huoli siitä, että emme lasta tähän liikaa tavaraa, ja, koska sitten jäsenvaltiot eivät välttämättä tee asialle yhtään mitään. Ja Karas, olkaapa hyvä vielä. Also erstens einmal glaube ich... Niin, no ensinnäkin meidän pitäisi tämä myönteinen ajatus, joka liittyy näihin kymmeneen tärkeimpään asiaan, eli yksinkertaistaminen kansalaisille ja että vahvistetaan sisämarkkinoita. Nämä ovat ne keskeiset kysymykset ja näistä me todellakin olemme päässeet sopuun ja Toinen asia liittyy näihin rekisterikilpiin. Ja tässä oli hyvin pitkällinen prosessi taustalla. Eli tämä on ihan toissijainen asia. Ja mehän ehdottimme myöskin, voitaisiin sanoa, että tässä teemme vaikutusten arvioinnin. Me vaadimme tutkimusta niistä vaikutuksista, meillähän on joitakin jäsenvaltioita, jotka tekevät näin. Ja nyt sitten haluamme vain jatkaa sitä ja vahvistaa ja saada sitä tähän suuntaan. Ja jos nyt sitten tehdään tällainen vaikutusten arviointi ja otetaan tämä ajatus mukaan, ja, niin, että tämä on uusi askel ja tuemme tämän kaltaista kehitystä, niin meidän täytyy kuitenkin ensin tutkia tämä Eli meillä on siis nämä kaksi asiaa yhtäältä yksinkertaistamme, yksinkertaistamme ja sitten myöskin toisaalta olemme avanneet oven näille muille asioille. Uh, okay, well, uh, do you want to hear from the commission before you come back? Komissio vielä. Niin, komissio edustaja, tervetuloa uudestaan. Te olettekin sanoneet, että seuraan tätä asiaa ja ehkä te voisitte antaa hiukan neuvoja siitä, miten meidän pitäisi suhtautua näihin luoviin herra Mandesin ajatuksiin. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Komissio ehdo, esitti kantansa 27. kesäkuuta, kun tästä puhuttiin. Mielestäni tässä kokouksessa me kerroimmekin, että me tulee näihin lisää asioihin, joita herra Mandes, ehdottaa, herra Mandes ehdottaa. Komissio ei vielä nyt pysty ottamaan kantaa, koska niitä ei ole otettu mukaan alkuperäisen ehdotukseen. Ja esimerkiksi tämä radiotaajuustunnistekysymys tai värit rekisterikilvissä, tästä ei ole ehdotuksessa mitään mainintaa eikä vaikutusarviointia ole tehty. Voin vain vahvistaa sen, että Tämä ei, nämä asiat eivät kuulu alkuperäisen ehdotukseen. Me ymmärrämme kyllä tavoitteet ja pyrkimykset. Me jaamme nämän, tämän ajatuksen siitä, että levitettäisiin tällaista tunnetta, että kuulutaan yhteen eurooppalaiseen alueeseen, unioniin, ja, ja, ja, ja tässä, tähän voidaan vaikuttaa väreillä ja rekisteröinnin yhdenmukaistamisella, mutta voin vain tässä vaiheessa sanoa, että emme ole näitä vielä tutkineet, eivätkä ne kuulu siis alkuperäiseen ehdotukseen. Mitä tulee sitten keskusteluun, jota juuri käytiin, me emme ole saaneet tietoa näistä kompromissitarkistuksista. Voin vain seurata keskustelua kun on puhuttu niiden sisällöstä ja olemmekin tyytyväisiä kuullessamme, että jotenkin on sovittu, että tunnistettaisiin nämä ammattirekisterikilvet ja tunnustettaisiin katsastus, katsastustiedot, me kuullaan, mutta yksityiskohtaisemmin jotta voisimme ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa, meidän pitää kyllä voida nähdä nämä kompromissitarkistukset, joita siis vielä emme ole nähneet. Tämän verran voin nyt sanoa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Toinen Manders. Juuri sama. Yhteenveto teiltä. Kiitos puheenjohtaja. Parlamentti ja poliitikoilla on oma roolinsa saattaa asioita esityslistalle. Ja ainakin, että niistä käytäisiin keskustelua. Sitten neuvostolla on rooli ja komissiolla on oma roolinsa, joten pyytäisin, että pysyisimme näissä rooleissamme, eikä sekoiteta asioita niin, että minä, me olisimme ikään kuin neuvosto, koska tässä nyt on olemassa ero. No, kaikkein tärkeimmät tavoitteet, niin kuin komissio ehdotti, on katettu. Ja olen tyytyväinen tähän. Me saimme hyvin paljon ARIFDtä. No Saksassahan näin tehdään jo siis liittyen tähän radiotaajuustunnisteasiaan. Ja monet kansalaiset pelkäävät ostaa autoa toista maasta, koska he eivät tiedä, onko se varastettu vai ei. Eli jos nyt sitten voimme auttaa näitä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ottamalla tällaisen radiotaajuustunnisteasian mukaan, niin tämä on hyvä kansalaisen, mutta myöskin julkisyyttäjille, koska heidän ei tarvitse tässä ryhtyä melkoisen toimenpiteisiin rikollisiin liittyen. Eli tässä on tarkoitus parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Siitä on kyse, eikä rikollisista. Eli jos nyt puhutaan neljästä eurosta per auto, jos se on liikaa, jos me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin tätä varten, no sitten komissio saa näin tehdä. Me sovimme sitä paitsi, tämä on myöskin kompromisseissa, että huomenna ja oletan, että me hyväksymme tämän 23 kompromissitarkistuksen, mutta toivon, että kollegamme koordinaattorit sopivat tästä, että pyydämme vaikutusten arviointia tähän asiaan ja jos se on hyvin kielteinen luonteeltaan, niin kuin tässä nyt ounastelitte, niin sitten keskustelemme tästä myöhemmin vielä. Mutta nyt meidän täytyy äänestää, koska halusin lykätä äänestystä, että sanon, että ei, ei, tämä on yksi kahdestakymmenestä tärkeimmistä äh, aiheista, jotka aiheuttavat ongelmia ja me haluaisimme sitten myöskin vaikutusten arvioinnin, niin kuin sovimme varjojen kanssa. Joten tämä on kyllä valtaisa parannus, tämä uudelleen rekisteröinti. Ja mitä tulee sitten äh, siihen, mitä oikeudellinen yksikkö meille sanoi, niin tämä on kyllä toimivaltuuksissa. Eli toivon, että äänestämme huomenna ja näemme tuloksen. Ja kyllä suhtaudun hyvin myönteisesti tällä hetkellä ja toivon, että lopuksi Esimerkiksi mä nämä tässä teille yksi, äh, kaksi, äh, kolme vuotta lisää aikaa täytäntöönpanoon. Äh, Catherine pyysi, että sitä vähennettäisiin. En tiedä, miten tämä voitaisiin muuttaa kompromisseihin. Ehkäpä voisit nyt huomenna esittää suullisen tarkistuksen tästä kahdesta tai kolmesta, mutta se on sinun tarkistuksesi. Ja jos me nyt seuraamme ainoastaan komissiota, niin meidän pitäisi pitää kiinni tästä yhdestä vuodesta. Tästä syystä me olemme poliitikkoja, me haluamme antaa tässä tilaa hallituksille parantaa kansalaisten elämää, ja tätä me nyt tässä pyrimme tekemään, niin siis äänestäkäämme huomenna tästä tämän yhteistyön ja sisällön puolesta. Okay, well, um, everybody... Kaikki nyt ovat estäneet kantansa ja meillä sitten on huomenna tilaisuus äänestää ja voimme sitten jatkaa keskustelua. Mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, mitä tulee, tai siis minulla tässä ongelma on ollut tämä suhteellisuus asiassa. Ainoa asiasta puhutaan, on uudelleen rekisteröinti. Me emme nyt puhu mistään laajemmista hyödyistä, joita tässä saattaa syntyä kansalaisille on. Äh, äh, rekisterökilvistä koko rekisteröimisen ajan on aika vähän näitä ajoneuvoja, joita uudelleen rekisteröidään. Ja silloin ehdotuksessa ne saisivat uudet rekisterökilvut ja, ja vain ne, joita rekisteröidään uudessa maassa, kuuluisivat tähän. Ei tässä haluta muuttaa mitenkään jäsenvaltioiden rekisteröintijärjestelmää. Kyse on vain uudelleen rekisteröinnistä. I mean, uh, are you claiming that this is about the whole of the registration tämä liittyy koko rekisteröintiprosessiin mielestäni? Me emme kuitenkaan ole tällä linjalla. Works quite well and... Jos se toimii hyvin ja nyt sitten puhutaan uudelleen rekisteröinnistä, niin olet oikeassa. Mutta tämä toimii melko hyvin ja jos eurooppalainen tietokanta ö, toimii niin kuin tässä ehdotamme, niin uskon, että jäsenvaltiot ovat vapaita esittämään tällaisen rekisteröintijärjestelmän kansallisella tasolla, joten tämä on ainoastaan ensimmäinen askel. Eli siis tämä liittyy uudelleen rekisteröintiin, mutta tämä voi olla kyllä suuri askel EUlle, jos tämä otetaan pienellä alueella. Sitten jäsenvaltiot voivat kopioida sen, jos näkevät, että se toimii, mutta jos me aina blokeramme kaikki nämä tämmöiset edistysaskeleet, niin pysymme siellä, missä olemme. Tarvitsemme innovaatioita, tarvitsemme innovatiivista ajattelua no talous ei etene, koska poliitikot eivät pidä innovoinnista, eivät halua muuttaa tulevaisuutta. Tämä on hyvin konservatiivista. Me tarvitsemme poliitikkoja, jotta olemme kreatiivisia, luovia ja annamme luottamusta yhteiskunnalle niin, että kansalaiset todellakin uskovat tulevaisuuteensa. Me tarvitsemme innovaatioita tätä varten. Altogether, but a very philosophical one. But... Katsotaan, miten tästä päästään nyt eteenpäin. Voidaksemme tuoda tästä vähän etuja kansalaisillekin, muistaen, että 20, 28 jäsenvaltion täytyy hyväksyä tämä pikapuoliin, jos tämä halutaan ennen vaaleja päätökseen, enkä usko, että innovaatiot rekisterikilpikysymyksissä kysymyksissä niin nopeasti etenevätkään uskon, että jäsenvaltiot varmaankin ovat kiinnostuneempia näistä verotuloista itse asiassa, johon täällä myös viitattiin. Ja ainakaan välttämättä nämä asiat eivät saa yhteistä, täys, täystä tukea taakseen. No, joka tapauksessa meillä on mahdollisuus keskustella asioista. Selvä, kiitokset teille kaikille. Me äänestämme huomenna tästä asiasta ja näin sitten lopulliset kantanne näkyvät huomenna ja sitten katsotaan, miten, mihin päästään, kun mennään puheenjohtaja jäsenvaltiotasolla. Liettua on kiinnostunut tästä asiasta. No niin, muistuttaisin, että huomenna kello yhdeksän jatkamme kokousta ja käymme sitten tärkeitä keskusteluja pakettijakelumarkkinoista ja niin poispäin. Ja sitten puoli 11 alkaa äänestys. Ottakaa äänestyskorttinne mukaan ja Gebhardtin tulee varmaan auttaa meitä tästä yhteisestä eurooppalaisesta myyntilaista. Mutta joka tapauksessa kiitokset teille kaikille ja hauskaa iltaa.